mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa. Tänään meillä on toinen tilaisuus tai toinen kokous, joka omistetaan Eurooppa-neuvoston joulukuisille johtopäätöksille, jotka liittyvät puolustuspolitiikkaan. Sen lisäksi, että käymme keskustelua kenraali Ruserin kanssa ja Rovarnon kanssa, niin tämän aamupäivän istunnon lopuksi me käymme yhteisen keskustelun Afetin kanssa, jossa käsittelemme mietintöä. Tulen sen, käsittelemme mietintöä, jonka tulen esittelemään. Siinä on kyse kokolaisvaltaisesta lähestymistavasta. Ei ollut riittävästi aikaa Afetissa keskustella siitä, joten käytämme viimeisen puolen tunnin 12.12.30 tähän keskusteluun käsittelemme siinä riitakysymyksiä, ongelmia, joihin ei ole ehditty vielä paneutua. Toivomme, että keskustelu käytäisiin hyvässä tempossa ja konsensushengessä. Olemme käyneet keskustelua muutaman päivän ajan eri toimielinten edustajien kanssa, jotka saivat valtuudet joulukuun huippukokouksen jälkeen <clears throat> vastuulleen tämän seurannan harjoittamisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa. Meillä on mm, täällä Poposki ulkos suhteiden osastolta, meillä on komissiosta ja neuvostosta täällä kuulijoita, meillä on täällä erittäin tärkeitä toimijoita kyseessä, meillä on täällä erittäin korkearvoisia vieraita, jotka voivat tehdä loppupäätelmiä neuvos huippukokouksesta. He tietävät kuitenkin, että mitä varaumia varauksia meillä on me totesimme, että näistä loppupäätelmistä puuttuu jonkin verran kunnianhimoisia tavoitteita, kunnianhimoisia aspekteja. Rova Arno tulee joukkoomme myöhemmin. Kenraali Rusi on täällä jo paikalla ja he ovat saaneet ehkä jonkunlaisen näkemyksen siitä suhteellisen täsmällisestä tiekartasta, jota on lähdetty luonnostelemaan ja he kaikki ovat oletettavasti suhteellisen tyytyväisiä nykytilanteeseen. Öö, kenraali de Rougier, joka on vakituinen vierailija meidän kokouksissamme. Hän on Euroopan sotilas, EUn sotilaskomitean puheenjohtaja. Me mielellämme kuuntelemme hänen analyysiaan ja yhteenvetoa huippukokouksesta, sen loppupäätelmistä ja ihan vapaasti saatte käsitellä myös muita asioita. Kun me puhumme tästä Keski-Afrikan toiminnasta, joka nyt on EUn viimeisin toiminnallinen sotilaallinen hanke. Toivottavasti saamme ehkä tietoa teiltä, mutta ei teidän pidä kertoa tai paljastaa meille ihan kaikkea, mutta jos jotakin voisitte meille antaa tiedon murusia, niin olisimme erittäin iloisia. Ja viivyttelemättä sen enempää annan teille välittömästi puheenvuoron. Monsieur. Puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat, on aina kunnia olla edes täällä teidän valiokuntanne edessä ja vastata kysymyksiin, joita teillä voi olla EUn toiminnan suhteen, kun on kyse turvallisuudesta ja puolustuksesta on erittäin eh, etuoikeutettu hetki. Ja minä arvostan sitä ihan oikealla tavalla. Tänä päivänä te haluatte kysyä minulta eh, joulukuun huippukokouksen eh, loppupäätelmistä, joka keskittyy pääosiossa, huippukokouksia keskittyy pääosin puolustukseen. Sitä ei ole tehty vuoden 2000 jälkeen, ja minä kiitän siitä, että olette kutsuneet minut tänne puhumaan tästä, mutta kuten te mutta minä haluan kuitenkin sijoittaa sanani tällaisen yleistilanteeseen. Te tiedätte varmasti hyvin, että EUn lisäarvo piilee monimuotoisuudessa ja sen monissa työkaluissa, joita se asettaa käytettäväksi silloin, kun halutaan ratkaista monimutkaista kriisiä. Ne ovat poliittisia, diplomaattisia, taloudellisia, humanitaarisia, oikeudellisia, poliisivoimaisia, sotilaallisia työkaluja. Ne ovat kaikki omalla paikallaan hyvässä toimintavalmiudessa. Ne ovat kaikki keskeisiä. Niiden avulla EU ei ainoastaan reagoi kriiseihin, mutta se pystyy ennakoimaan, ennaltaehkäisemään niitä ja pystyy niitä jatkaisemaan joskus ihan kestävältä pohjaltakin. Tämä on tunnustettu tosiasia ja meitä myös kuunnellaan kansainvälisellä kentällä. Sen äh, takia <clears throat> me olemme myös ihan asiantuntevia kriisi, asiantuntijoita kriisin ratkaisemisessa ja me olemme todenneet, että nämä työvälineet ovat tehokkaita. 28 jäsenvaltiota ovat solidaarisia ja myös sitoutuvat toimiin eri olosuhteissa ja myös sitoutuvat sotilaallisiin toimiin. Ei tämä ole mikään ihmetuote, on vielä paljon etenemistä tällä työsaralla. Viimeisimmän kuulemistilaisuuden jälkeen teidän edessäni vuosi sitten me olemme kuitenkin edenneet monella eri alalla. Minä aloittaisin ensiksikin ihan operaatioista, toiminnallisesta sektorista. Tällä hetkellä noin 3000 sotilasta on lähtenyt liikkeelle Euroopan lippujen alla päämäärä tietoisesti turvatakseen rauhan ja vakauden rauhan ja turvallisuuden kansainvälisellä tasolla. Ensimmäinen näistä oli Malin toiminta, joka käynnistettiin helmikuussa 2013. 23 jäsenmaata lähti liikkeelle. Joillakin näistä ei kuitenkaan alussa ollut mitään historiallista tai poliittista kytkentää tämän alueen kanssa. Tämä on ollut jo menestyksellinen toiminta. 1800 sotilasta Malissa on koulutettu ja he ovat lä- lähteneet toimintaan maan pohjoisosissa. Neljäs pataljoona on nyt päättämässä koulutustaan. Ja nyt on päätetty jatkaa tätä toimintaa toukokuulle 2016. Tämä on aivan tuore päätös ja sen avulla voidaan kouluttaa neljä lisäpataljoonaa ja se myös tukee tätä koulutuksen hajakeskittämistä ja sillä ja sillä myös pyritään painottamaan kouluttajien koulutuksen merkitystä ja että Malin viranomaiset nykyaikaistavat asekalustoa. Toinen tärkeä toiminta on ollut Atalanta, jolla taistellaan Afrikan sarvessa merirosvoutta vastaan. Se on jatkunut jo siitä lähtien, kun viimeksi tulin teidän eteenne. Se on osoittanut tehokkuutensa. Hyökkäykset ovat vähentyneet Yhteistyö rakentuu muiden EU-toimintojen kanssa tuolla alueella. Nimenomaan niistä tärkein on EUCAP Nestor ja pyritään luomaan rannikkovartiostoon hyvä kapasiteetti tuon alueen maille ei pidä myöskään laskea aseita, koska merirosvot eivät kuitenkaan ole hävinneet tuolta alueelta ja jatkavat hyökkäyksiä on kuitenkin päätetty jatkaa tätäkin toimintaa joulukuulle 2016 ja tämäkin on varsin tuore päätös. Kolmas toimintaoperaatio on Somalian koulutusoperaatio, joka on ylittänyt hyvin tärkeän vaiheen, kun se on siirretty Mogadishuun. 3800 somalialaista sotilasta on koulutettu Ugandassa ja yli tuhat muuta siirtyvät Somalian maaperälle tämän vuoden aikana – ja tämä operaatio käynnistyy jo ensi kuussa. Sen, jäl- sen lisäksi koulutetaan kouluttajia, jotka itse sitten kouluttavat omat joukko-osastonsa. Neljäs toiminta-alue, EUn, EUn toiminta, on Altea, joka on antanut jo sen lisäksi, että se on tärkeää toiminta, se antaa tärkeää tukea Bosnia-Herzegovinan viranomaisille, jotta voitaisiin mm, mm, ratkaista ammusvaraston ylijäämäongelmat, koska ne ovat vaarallisia. Niillä on hyvin mm, vaaralliset näkymät tulevaisuutta ajatellen. Ja EU on myös maanantaina päättänyt käynnistää, on päättänyt käynnistää solidaariset toiminnat Keski-Afrikassa. Halutaan palauttaa rauha, bankiin ja, rauha ja turvallisuus bankiin alueelle sen, siihen asti, kun Afrikan unionin miska kytenisi toteut- vakauttamaan rauhan. Eli tämä on suunnattu tämän vuoden lokakuulle. Mm, Kreikka on ant, laittanut Lärissään myös ö, toiminnallisen esikunnan. Sen tarkoituksena on ö, ottaa joukot toimintaan Keski-Afrikassa mahdollisimman nopeasti. Tämä kaikki tapahtuu tiivissä yhteistyössä muiden EUn vastaavien toimintojen kanssa, erityisesti ne, jotka liittyvät humanitaarisen avun antamiseen ja toimittamiseen ja myös kehitysyhteistyön eh, toteuttamiseen ja myöskin on annettu rahoituksellista apua Afrikan unionille ja sen toiminnalle. Sitten on kyse, seuraavaksi on kyse valmiustoiminnasta eh, minä tästä rouva Claude Arnaud puhuu ehkä enemmän. Tässä on kuitenkin kyse siitä, että me haluamme näyttää, että asiat etenevät. Ilmakuljetusjohtoporras Euroopassa, johon kuuluu sotilaskuljetusvoimia Saksasta, Alankomaista, Belgiasta, Ranskasta ja Luxemburista, 150 laitetta. Ne kaikki toimivat, niitä suunnitellaan, niitä ö, käytetään näiden rakentojen, rakenteiden pohjalla, jotka sijaitsevat kaikki Eindhovenissa. Tämä, tämä kaikki myös tukee Filippiinien draaman purkamista, Afganistanin tilanteen helpottamista. Myös koulutetaan joka päivä toimijoita näiden, näistä viidestä maasta. Me myös toimitamme humanitaarista ja, pers- ja henkilöstöresurssiapua Maliin. Eli jo vuoden ajan Tämä ilmakuljetusjohtoporras Euroopassa on osoittanut, että se on ihan tehokas, asiantunteva ja tukeva, vankka toimiva laitos. Espanja tulee liittymään tähän ilmakuljetusjohtoportaaseen tänä kesänä 3. heinäkuuta tarkemmin. Ja, ja tämä tarkoittaa, että kuinka tärkeä tämä tämä laitos on ja muutkin jäsenet tulevat ovat ilmaisseet mielenkiintoa liittymään tähän rakenteeseen ja ovat jättäneet jo muodollisesti jäsenyyshakemuksen. Minä mainitsin tämän esimerkin, koska mielestäni se on hyvin kuvaavaa siitä, mikä on Euroopan puolustus. Ei tässä ole kyse vain tietenkään siitä, että lähdetään rakentamaan eurooppalaista armeijaa tai eurooppalaista ilma armeijaa. Tässä on kyse solidaarisuuden ilmaisuudesta eurooppalaisten kesken. Se vahvistuu ja voimistuu ja halutaan sitoutua kaikissa olosuhteissa kaikkiin mahdollisiin toimintoihin. Nyt haluan puhua ne neuvoston valmisteluista. Jo voisi sanoa, että vuoden aikana valmisteltiin tätä huippukokousta. Monet sanoivat, että tämä huippukokous johda yhtään mihinkään. Ja mielestäni kyllä tulokset olivat ihan päinvastaiset. Minä olen voinut vuoden ajan jo todeta täällä Brysselissä, kuinka paljon jäsenvaltioissa ja Euroopan toimielimissä dynamiikka on ollut erittäin vahvaa. Ja teidän valiokuntanne nimenomaan on ollut aivan erityisen toimelias. Sotilaskomiteassa, jota minä johdan, Puolustusvoimien komentajat ovat keskustelleet, ihan äskettäin ovat tehneet ehdotuksia ja nämä kaikki on välitetty ministeritasoille – Siten pyysi hallitusten ja valtioiden päämiehille ja myöskin joulukuun huippukokoukselle. Joulukuun huippukokous mahdollisti keskustelun valtion päämiesten ja hallitusten päämiesten kanssa. Se oli hyvin antoisa, monipuolinen ja tuottava. Ja tätä ei ollut koettu sitten viimeiseen viiteen vuoteen. Mikä on sitten tämän päivän tilanne? Te puheenjohtaja puhuitte tästä tiekartasta. Tiekartta sisällyttää tapaamisia 2015 kesäkuussa katsotaan, mihin on päästy. Silloin pitää luoda uudet linjaukset. Ja samanaikaisesti mm, odotetaan tiettyä vaihetta jo tälle kesälle 2014. Viisi kohtaa. Halutaan luoda meristrategia, halutaan tehdä suosituksia, joiden avulla voidaan tukea tätä sekä laitteiden toteuttamista, equipment support, Kolmanneksi halutaan vahvistaa EUn nopean reagoinnin ähm, kapasiteettia. Neljänneksi tehdään selonteko näiden toimintojen äh, rahoitusta, eli siis ETPPn toimintojen rahoitusta. Ja viimeksi on myös äh, optiopaperi, jossa puhutaan, miten lähdettäisiin tukemaan Saharan ja Saharan eteläpuolisen alueen rajoja Mm, on päästy moniin lopputuloksiin ja minä puheenjohtajana sotilaskomiteassa, joka edustan siis 28 puolustusvoimien komentajaa, minä haluan keskittyä viiteen keskeiseen prioriteettialueeseen. Ensinnäkin on tärkeää kehittää pitkällä aikavälillä hyvin systemaattisesti yhteistyötä su- puolustuksen suunnittelussa. Puhun nimenomaan yhteistyöstä puolustuksen suunnittelussa. Ei ole mistään yhteisen puolustuksen suunnittelusta – meidän pitää vahvistaa avoimuutta ja tiedonjakoa, jonka avulla voidaan saada suurempaa yhteneväisyyttä valmistuksissa, valmiuksissa ja myös aikatauluissa. Tämä työmaa on tietysti aluetta, jossa Naton toiminta, yhteistyö on keskeistä ja tärkeää. Toinen aihe koskettaa siten, miten EU lähtee luomaan strategiaansa meriturvallisuudessa – tässä pitää luoda uusi lähestymistapa. Meripolitiikassa otetaan huomioon kaikki ulottuvuudet, taloudelliset, inhimilliset, sotilaalliset ja ekologiset. Tässä on myös tiedonvaihdon vahvistaminen tärkeää, että myös pitää paremmin valvoa merialueita. Meidän pitää parantaa meriturvallisuutta ottaa, ja mm, ottaa huomioon jäsenvaltioiden valmiudet ja mm, taito ja tietotaito ja heidän tahtonsa liittyä tähän pitää myös pystyä tekemään työtä yhdessä. Meillä pitää olla enemmän synergiaa meriturvallisuuden ja sotilasturvallisuuden välillä. Ja me olemme jo nähneet, kuinka merellä ratkaisut, tehdyt ratkaisut eivät voi olla vain meriturvallisuutta koskevia tai vain sotilasturvallisuutta koskevia yksinomaisia ratkaisuja. Kolmas teema on sitä, että vahvistetaan vuoropuhelua EUn ja Naton välillä. Tämä teema on otettu hyvin useasti esille joulukuun huippukokouksessa valtionpäämiesten toimesta. Naton kanssa meillä on samat arvot. Olemme törmänneet haasteisiin, nekin ovat samoja. Meidän kaksi järjestöämme toimivat hyvin usein samoilla alueilla, samoilla vyöhykkeillä. Eli siis täytyy mielestäni vahvistaa toimielinten välistä vuoropuhelua. Meidän pitää vahvistaa yhteistyötä jo silloin, kun lähdetään suunnittelemaan toimintoja. Meidän pitää myös vahvistaa valmiuksien, yhteneväisyyttä, pitää myös vahvistaa valmiuksien kehittämisen yhteneväisyyttä. Pitää löytyä myös joustavuutta, jotta kokonaisvaltainen lähestymistapa voisi todella saada, voisi konkretisoitua. Meillä Seuraava Naton huippukokous Newportissa syyskuussa on loistava mahdollisuus lähteä työstämään tätä yhteistyötä, jos otamme huomioon joulukuun huippukouksen päätelmät. Neljänneksi meidän pitää myös parantaa EUn nopean toiminnan valmiuksia. Tässä on erityisesti kyse siitä, että kasvatetaan <clears throat> taktisten joukkoosastojen joustavuutta ja niiden joustavaa siirtymistä, koska näin niiden käyttäminen liittyy siihen, että annetaan enemmän painoarvoa näiden joukkojen vahvuuteen, tukevuuteen ja päätösteon, päätösteon tukevuuteen ja kuinka voidaan etukäteen suunnitella ja, ja kuinka voidaan rahoittaa näiden joukkojen siirtymistä ja siirtämistä paikasta toiseen. Mutta tässä on kyse myös nopean ö, reagoinnin kapasiteetista EU:ssa, jossa me haluamme parantaa puolustusturvallisuutta. Tässä on kyse myös siitä, että tämä sotilas, sotilaskomitea haluaa myös osallistua näiden nopean reagoinnin joukkojen toiminnan suunnitteluun. Neljänneksi on kyse sitten vielä miehittämättömistä lennokeista. Robotisointi on jo käynnissä kaikilla alueilla, maa, meri ja ilma kysymyksissä. Tämä on synnyttänyt tietysti eettisiä ongelmia, tämä on synnyttänyt moraalisia ongelmia, se on myös synnyttänyt kysymyksiä, jotka liittyvät yksilönvapauden ongelmiin yksilönvapauden toteutumiseen. Emme me voi antaa jättäytyä teknologian vietäviksi, mutta meidän täytyy ottaa huomioon tämä uusi akseli, joka ei saa myöskään estää meitä toimimasta. Meidän pitää järkeillä, meidän pitää ajatella työllisyyttä, meidän pitää ajatella mitä voimme ja mitä toivomme tekevämme yhdessä ja pitää ajatella mitä politiikkaa voisimme lähteä luomaan, joka ei olisi joka ei katkaisi näitä, toimi, toimi, näitä valmiuksia. Meidän pitää myös ajatella, että tässä on kyse nimenomaan jäsenvaltioista, jotka lähtevät yksin tai kahden tai monenkeskisin sopimuksiin kehittelemään valmiuksiaan ja kapasiteettiaan, kun on kyse miehittämättömistä lennokeista maa, meri tai ilmavoimissa. Mutta kyllä me voimme tietysti pohtia sitä, miten me haluamme toimia yhdessä tällä kentällä näiden työkalujen kanssa. Tämä on pitkän aikavälin työtä, sen takia ensiksi minä ajattelen, että meidän pitää ensin suunnata vaivan ilmatilaan, kun on kyse miehittämättömistä lennokeista. Tuolla kapasiteetti on kaikista tärkeintä. Valmiudet ovat tärkeimpiä. Te tiedätte, että meillä on olemassa tiedustelulento koneita tiedustelulaitoksia. Meillä on havainnointisatelliitteja. Nämä miehittämätöt lennokit ovat osoitteet tehokkuutensa valvonnassa reaaliajassa. Ne toimivat hyvin silloin, kun on pitää paikantaa, suojata tai informoida. Yhteistyö tällä alueella on nyt jos koskaan välttämätöntä ja sen takia, jos me haluaisimme hienosäätää näitä kauko-ohjattavien ilma-alusten järjestelmiä, vuote, vuonna 2020-2025, niin joulukuun huippukokous päätti kunnianhimoisesta ja välttämättömästä toimintaohjelmasta. Se päätti siitä seuraavasti. Ensiksi pitää tehdä valmistelevia töitä, jotta voimme käynnistää uuden sukupolven miehittämätön lennokin. Sen takia meidän pitää ajatella, että meillä on käyttäjäyhteisö jäsenvaltioissa, jotka hyödyntävät näitä lennokkeja. Kolmanneksi meidän pitää olla synergiaa komission kanssa enemmän, kun on kyse säädöksistä ja säännöistä, jotta voimme paremmin integroida sen eurooppalaiseen ilmailujärjestelmään. Pitää myös rahoittaa tutkimus- ja tuotekehittelyä jo tänä vuonna. Jos ajattelemme ihan sotilaalliselta kannalta, minun mielestäni meidän pitää lähteä, lähteä lähestymään tutkimaan tätä ihan työllisyyden kannalta. Minusta se on ensimmäinen tärkeä työllisyys. Se on doktiirini. Työllisyysskenaariot liittyvät hyvin paljon eurooppalaiseen politiikkaan. Miten huomispäivänä Mogadishossa, Kuikorossa tai tai Sarajevossa tai muualla kriisipesäkkeissä nähdään työllisyyskysymys yhdessä, kun on kyse näistä kaukoohjattavista ilma-aluksista tai lentoaluksista. Meidän pitää saada enemmän luita, lihaa luiden ympärille eurooppalaisissa päätöksenteoksissa. Meidän pitää olla tiivissä yhteistyössä Euroopan turvallisuusviraston kanssa, eli tukea tätä valmiuskapasiteettia kaikissa olosuhteissa. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat. Lopuksi haluaisin sanoa, että Eurooppa-neuvoston huippukokous joulukuussa näytti, että sillä on konkreettista tahtoa jäsenvaltioiden kanssa taata yhdessä vastuu, kun on kyse puolustuksesta ja turvallisuudesta dynamiikkaa lähdet käynnistettiin ja me olemme nyt tänä päivänä siinä tilanteessa, että olemme uuden prosessin alkutiellä. Seuraavat päivämäärät on jo lyöty lukkoon ja varmasti työt viedään hyvään päätökseen kesäkuuhun 2015 mennessä sekä Brysselissä että jäsenvaltioissa. Puolustusvoimien komentajien kanssa sotilaskomitean sisällä me teemme työtä hyvin päättäväisesti ja päämäärätietoisesti. Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat, nyt on vaalikampanja ehkä jo käynnistynyt, jolloin Eurooppa on monien keskustelujen keskiössä sukupolvien välillä ja sen valtioissa valittujen ja tulevien valittujen kesken. Monien muiden aiheiden joukosta te voisitte puhua myös, miten Eurooppa on onnistunut puolustuksessa ja turvallisuudessa. Te voisitte tämän viestikapulan viedä eteenpäin kansalaisillemme. Jos on lähdetty toteuttamaan ETPPtä, niin se on osoittanut, että se on tärkeä toimia silloin, kun lähdetään ratkaisemaan kriisejä proses, pitkän prosessin kautta. Totta kai vielä voidaan edetä, mutta täytyy muistaa Eurooppa-neuvoston huippupäätelmät, no, huippukokouksen päätelmät solidaarisuus jäsenvaltioiden kesken. Me olemme toimineet Keski-Afrikassa ja siinä on kyllä mielestäni aika hyvä näyttö ja ilmentymä siitä, mihin EU kykenee puolustuksessa ja turvallisuudessa. Kiitos puheenjohtaja, lopetan puheenvuoroni tähän ja olen valmis keskustelemaan kanssa. Kiitoksia tästä erittäin tyhjentävästä esityksestä, herra kenraali. Useat jäsenet ovat pyytäneet puheenvuoroa. Minä itsellenkin olisi jotakin kysymyksiä. Voin esittää kenties yksinkertaisen kysymyksen, joka on kuitenkin ehkä ennenaikainen. Teidän työnne yhteydessä olette pitäneet erittäin tärkeänä sitä, että toimijoiden välistä vuoropuhelua vuoropuhelua Naton suuntaan vahvistetaan. Entä Afganistanin jälkeinen tilanne? joka vuoden lopusta lähtien alkaa, jolloin monet Euroopan maat vetävät joukkonsa pois Afganistanista, joukot, jotka toimivat tällä hetkellä Naton piirissä. Onko tästä jo keskusteltu teidän keskuudessanne taka Noton kanssa? Ja tässä yhteydessä tuntuuko teistä siltä, että nyt on suurempaa kiinnostusta Euroopan maiden joukossa mahdollisesti osoittaa halukkuuttaan Euroopan unionin tasollakin käyttää joukkoja Afganistanissa. Rova Gomez on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Euh, Kiitos, kenraali. Arvon kenraali. Haluaisin esittää kysymyksen. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että piditte tämän puheenvuoron. Minulla on jotakin kysymyksiä, jotka siihen liittyvät. Ensinnäkin pistin merkille, että te ette maininneet, maininnut Libyan operaatiota näiden viiden operaation joukossa, jotka te mainitsette. Miksi ette maininnut Libyaa? Tämä oli hieman kummallista. Tämä on yhtä lailla EUn johtama operaatio. Se ei ole mikään sotilasoperaatio, mutta kuitenkin kyllä Kyllä sen pitäisi olla vahva sotilaallinenkin puoli mukana. Tehtävät, jotka tällä operaatiolla on, ovat sotilaisia luonteeltaan. Kyse on merirajoista. Eikö teillä ole mitään tekemistä? Eikö sotilaskomitealla ole mitään tekemistä eikä minkälaista koordinaatiota tämän asian suhteen? mikäli missio tai operaatio kulkee niin me tällään, tämän siviiliotsikon alla, mikäli on kyse siviilioperaatiosta. Esitäisin myöskin kysymyksen. EUn meriturvallisuusstrategian te mainitsitte. Piste merkille, että neuvosto on maininnut sen, että tämä asia lykättäisiin kesäkuulle 2014. Olisin pikemminkin voinut kuvitella, että edellisessä huippukokouksessa olisi jo saatu jotain aikaan asian suhteen, jonkinlainen meriturvallisuusstrategia. Onko nyt nähtävissä edes pieniä merkkejä siitä, että komission puolella asiaa käsiteltäisiin, että saataisiin selvä, kuka tekee mitä ja kuinka ratkaistaan toimivaltaristiriita, joka nyt valitsee merikysymyksissä. Tämä on valtavia seuraamuksia turvallisuuden kannalta katsottuna. Nyt täytyy katsoa, mitä voidaan tehdä ja kuka tekee mitäkin. Vielä yksi kysymys. Nämä miehittämättömät lennokit, jotka te mainitsitte, niitä on olemassa kaiken tyyppisiä. Ja nämä myöskin loukkaavat yksilön vapautta Voitaisiinko lopullisesti nyt ratkaista tämä lennokkien käyttökysymys, mietittämättömän lennokkien käyttökysymys Euroopan tasolla? E, ja pohtia tätä myöskin Naton puolella, koska meidän amerikkalaiset kumppanimme käyttävät droni tyyppisiä lentokoneita miehittämättömiä lennokkeita kestämättömällä tavalla, sietämättömällä tavalla. He loukkaavat ihmisoikeuksia myöskin kansainvälisellä näyttämöllä Targeted Killing-ohjelma, kohdennettujen tappojen ohjelma, on suoraan sanottuna räikeä loukkaus ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta vastaan. Kuinka me voimme ratkaista näiden meidän lennokkien käyttöongelman? Omiakin lennokkiemme käytän, mikäli amerikkalaiset kumppanimme toimivat tavalla, joka on vastoin meidän kaikkien intressejä. Meidän täytyy kunnioittaa kansainvälistä oikeutta silloinkin, kun on kyse vastatoimesta. Onko tämä sellainen kysymys, joka Naton piirissä on esitetty, otettu esiin? Ja Newportin huippukokousta valmistellessa, onko tästä ollut puhetta jo? Ja lopuksi vielä EUFOR operaatio Keski-Afrikan tasavarlassa. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tähän kysymykseen. Ministerineuvosto teki päätöksen tällä viikolla asiasta. Minua huolestuttaa erässä seikka, joka tähän liittyy, ja se, tämä seikka saattaa olla tavoitteiden vastainen. Tämä on verrattavissa Kongon operaation vuonna 2006. Silloin käytiin parlamentissa laajemmin tästä keskustelua asiasta, koska jotkut meidän joukossamme halusivat selkeästikin rajoittaa tätä operaatiota, että se toimisi vain pääkaupungissa ja vain tietyn aikaa. Nyt olen pistänyt merkille, että maanantaina puhutaan vain bang, maanantaisessa puhutaan vain Bangista ja kuuden kuukauden operaatiosta korkeintaan kuuden kuukauden operaatiosta. Sitten kun tämä operaatio on paikan päällä, en tiedä kuinka kauan tähän menee aikaa, koska joulukuusta 2012 eteenpäin on ollut jo vaarassa, että maassa syntyy kansanmurha ja maaliskuusta 2013 eteenpäin kansalaisjärjestöt ja humanitaariset järjestöt ovat sanoneet, että nyt täytyy saada tämä loppumaan. Mutta kuinka tämä sitten saadaan lopetettua? Humanitaarinen työ on muuten vaarassa. Ja kysyisinkin, milloin joukot saadaan paikan päälle? Onko tämä kohtuullinen, järkevä päätös? Riittääkö tämä jo tällainen operaatio, joka keskittyy vain ja ainoastaan Bangiin ja vain kuuden kuukauden ajaksi? Riittääkö tämä? Kuitenkin tietysti mikä tämä onnistuu ja toimii, niin sitten voidaan tämä siirtää YKn alaisuuteen tämä missio sitten myöhemmin. Tietysti tämä on mahdollista vielä. Kiitos. Ihan pieni juttu vielä puheenjohtaja. Yksi kysymys vielä. Mikäli alusta pitänyt olisi pitänyt ryhtyä operaatioon, niin juuri tässä olisi pitänyt tähän ryhtyä jo heti, kun Kongon operaatio tarkasteltiin ja päämaja saatiin pystytettyä ja sitten toimittiin rajoitetussa olosuhteissa. Niin tämä on sellainen asia, jota alivalikuntamme tulee seuraamaan hyvin huolella, kun otetaan tämä Kongon kokemus huomioon. Monsieur le Général, je vous demande... Niin, puheenjohtaja, haluan puhua lyhyesti kaksi kysymystä vain. Ensinnäkin Keski-Afrikan tasa, äh, tasa liittyen olen tyytyväinen Euroopan unionin päätökseen. Mutta mutta minun mielestäni meidän tulisi olla nopeita. Mission tai tällaisen tehtävän eh, onnistumisen edellytys on nopeus. Kaikki eh, mahdollisuudet ovat, kaikki mahdollisuudet vaan ovat olemassa ja haluaisin tietää, mitkä ovat eh, ne aikataulut tai mikä on se takaraja, mihin mennessä aiotte toimia. Ja sitten kyberturvallisuudesta. Mitkä ovat ne konkreettiset tehtävät, joihin täytyy ryhtyä Äh, muun muassa seuraavan budjetin suunnittelun aikana, jotta valmiudet ovat äh, paremmat. Tässä vaiheessahan me tarvitsemme valmiuksia esimerkiksi äh, yhteistyötyön tarpeen ilmetessä. Kiitos. Merci. Kiitos. Edustaja Kellam, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Uh, I'd like to thank... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kenraali, teitä siitä, että esititte raporttinne EUn huippukokouksen jälkeen näinkin optimistiseen sävyyn. Olen tyytyväinen siitä, siihen, että meidän tulisi vahvistaa Naton ja EUn vuoropuhelua. Kysymykseni kuuluu, onko joitain erityisiä ohjelmia tai suunnitelmia, siitä, kuinka syyskuun huippukokoukseen mennessä voitaisiin saada aikaan toimintaa. Ongelma <clears throat> kuitenkin on se, että puolustusbudjetti rajoittaa mahdollisuutta ylläpitää sotilaallisia valmiuksia. Tämä on neuvoston julkipäätelmistä. Tämä on aika hatara kappale näissä päätelmissä ja kyllä jäsenvaltioiden täytyy kaikkien kantaa kortinsa kekoon, jos haluavat osallistua rauhan ylläpitämiseen. Mutta miten voidaan toimia, jos edelleenkin meillä on vain näin rajalliset valmiudet? Ja haluaisin myös Nikolain kysymykseen liittyen puhua kyberturvallisuuspolitiikastamme. On sanottu, että EUn kyberturvallisuuspolitiikka ää, tulee toimimaan korkean edustajan ehdotuksen pohjalta. Onko mitään konkreettisia merkkejä siitä, että tällaisia ehdotuksia tulisi? Merci. Kiitos. Rova Kruunberg, olkaa hyvä. Thank you, I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää teille kysymyksen, joka liittyy valmiusjoukkoihin – nopean toiminnan joukkoihin. Ennen joulukuun huippukokousta näistä joukoista puhuttiin hyvinkin paljon ja sanoitiin, että ei koskaan ole käytetty ja ne pitäisi uudelleen määritellä. Ja että joitakin ongelmia liittyy myöskin päätöksentekoprosessiin. Te mainitsitte, että, että te, te työstä tätä asiaa ja että tämä on yksi teidän prioriteeteistanne. Millaista poliittista keskusteluneuvosta tästä käytiin? Olikin mitään poliittista tahtoa käyttää näitä joukkoa tai muuttaa päätöksentekomenettelyä, joka näihin, niihin liittyy? jotta ne olisivat enemmän paremmin ajan tasalla. Ymmärtääkseni kaikki maata eivät käytä näitä joukkoja. Kaikki eivät osallistu niihin siis. Oliko mitään merkkejä siitä, että useampi maa olisi tulossa tässä mukaan? Ja mikä suhde nyt valitsee Naton valmiusjoukkojen ja EUn valmiusjoukkojen välillä? Toinen kysymys liittyy miehittämättömiin lennokkeihin. Vihreinä me vastustamme sitä, että meillä olisi EUn miettämättömiä lennukkoja tai että EUn rahaa käytettäisiin tutkimusvaroja esimerkiksi näihin. Te mainitsitte moraaliset ja eettiset kysymykset. Kaikkein päivän polttavin kysymys on kuitenkin oikeudellinen kehys. Mitään oikeudellista kehystä ei ole näiden miehittämättömien lennokkien käyttöä varten miten tällainen oikeuden kehitys saataisiin aikaan? Ketkä tätä työstävät? Oletteko te mukana tässä työssä? Ja minkälaisella aikataululla tämä sitten muotoutuu? Te totesitte, että te aiotte olla mukana tässä poliittisessa prosessissa antamassa siihen oman panoksenne. Kuinka te näette tämän poliittisen prosessin nyt kehittyvän tästä eteenpäin? Merci. Euh, Kiitos. Kolme muuta kysymystä ja sitten annetaan vastausvuoro. Edustaja Van Norden, näytitte kovin huolestuneelta, eli puheenvuoro teille. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Viittaisin, eh, tai esittäisin kysymyksen kenraali de Kuten tiedätte, eh, miehittämättömät lennokit ovat eh, tällainen vahemmiston murheen kryyni. Hehän eivät ylipäänsäkään pidä sotatarvikkeista. Siellä vallitsee Amerikan vastaisuus, myös Euroopan parlamentin vasemmistossa näin on ja ihmiset sellaiset kuten Kronberg haluaisivat tietysti ihan tällaista äm, umpimähkäistä pommitusta sen sijaan, että kohdennettaisiin isku. Olen pahoillani, älkää keskeyttäkö minua. Eli teillä on kyllä aika syviä ennakkoluuloja. Haluaisin esittää kysymyksen. Äh, EU EUn sotilaskomitean puheenjohtajan ominaisuudessanne, voitteko vastata tähän? te olette ollut myös aiemmin EU- ja Naton sotilaskomitean johtajana. Eikö tästä ole aika kummallista, että suurin piirtein samat henkilöt keskustelevat eri foorumeilla, keskustelevat samoista asioista? Joskus kauan sitten Ranskalla oli kaksi erillistä edustajaa. Varmaan tässä oli jokin poliittinen tarkoitusperä taustalla. Mutta kun sitten totesitte, ja halusitte tulla, halusitte tulla lähemmäksi Naton sotilasrakenteita, niin tilanne on muuttunut. Haluaisin kuulla näkemyksenne tästä asiasta. Eikö yksi sotilaskomitea palvelisi läntisen demokratian etuja ihan riittävästi, ja ne jäsenvaltiot tai ne maat, jotka eivät ole Naton jäseniä, jossain vaiheessa kuitenkin liittyvät joko NATOon tai EUn operaatioihin – Äh, <clears throat> ja sitten vielä yksi kysymys. Kun otetaan huomioon teidän kokemuksenne, niin voisitteko kertoa nopeasti meille, miten te, millaiseksi te näette Ranskan ja UK suhteet tulevaisuudessa, kun ajatellaan näitä pommikoneita? Mikä on Ranskan näkemys näiden ilma-alusten tulevaisuudesta? Ja mikä on teidän mielestänne Ranskan ja UK laivaston rooli? Thank you. Chairman. Edustaja Weigel. Äh. Kiitos puheenjohtaja. En nyt puhuisi niinkään optimismista tai pessimismistä, vaan toivoisin pikemminkin, että meidän asiakirjoissamme eurooppalaisilla näyttämöillä, olipa sitten kyse komissiosta tai ministeritason kokouksissa, kokouksista, pitäisi tekstiin heijastua todellisuus todellinen maailma. Tilanne ei ole todellakaan optimistinen. Kriisejä on yhä enemmän ja yhä enemmän on sellaisia tilanteita, joissa joskus näyttää siltä, että sotilaallisen voiman käyttö on ainoa tapa ratkaista ongelma. Kaksi vuotta on jo puhuttu Syyrian tilanteesta. Olen iloinen siitä, että sotilaspuolen edustajat, kuten te, ovat, äh, te olette skeptisiä sotilaisen ratkaisun suhteen ja poliitikot jotenkin ovat äh, pikemminkin taipuvaisia kallistumaan minkä tahansa sotilaisen operaation kannalle. Tästä keskusta puuttuu jotakin. Haluaisin kuulla teiltä, herra kenraali, siitä, miten nämä sotilaiset päätökset liittyvät poliittisen päätöksentekoprosessiin – niitähän kuuluu nivoutua toisiinsa, mutta tietystikin poliittinen päätöksentekoprosessi Euroopan unionissa ei toimi näissä tilanteissa. Joidenkin maiden omat intressit ovat päällimmäisenä, menevät kaiken ylitse. Toivottavasti poliitikot nyt ottaisivat vastuun toimistaan Yksi tapa ottaa vastuuta olisi pyrkiä ymmärtämään ja ennakoimaan tulevia kriisejä, eikä sitten toimita niin, että mennään paikan päälle sitten, kun kriisi on jo puhjennut. Onko meillä tai onko teillä mitään välineitä, joilla voitaisiin tukea eurooppalaista politiikan tekoa silloin, kun on kyse suunnitteluvaiheesta ja ennakoinnista, kun ennakoidaan sitä, mitä mahdollisesti tulee tapahtumaan, niin mitä keinoja voimme käyttää mennäksemme väliin sen sijaan, että puututaan pelin sitten vasta, kun on liian myöhäistä, sitten kun jo palaa. Miettämättömistä lennokeista minun huoleni on hieman erilainen kuin herra Van Ordenin huoli. Lupan, että en tule käyttämään tätä asiaa vaalikampanjan yhteydessä hyväkseni, mutta minä kyllä välitän ihmishengestä. Minä välitän niistä ihmisistä, jotka murhataan miehittämättömiin lennokkien avulla. Ja viattomia uhreja on aina paljon enemmän kuin niitä, jotka alun perin haluttiin eliminoida tai tappaa suoraan sanottuna. Uskon, että loppujen lopuksi, kun käytetään uusinta teknologiaa hyväksi, taustalla täytyy olla aina moraaliset ja eettiset periaatteet, joista pidämme kiinni. Minun mielestäni tiedustelutoiminnassa – miehittämättömät lennokit ovat tietystikin sopiva väline, mutta kun lennokia käytetään ihmisten tappamiseen, mukaan viattomien ihmisten tappamiseen, niin tämä menee liian pitkälle. Merci. Kiitos. Ja paras viimeiseksi, edustaja Pasku, olkaa hyvä. Um, I, I would rather... Kiitos. <clears throat> Minä haluaisin antaa meille hiukan pähkältävää yleisemmin. Ensinnäkin pari teknistä asiaa. Ensimmäinen on se, että Australia äh, harkitsee äh, miehittämättömien lennokkien hankkimista merivalvontaa val- varten. Ja uskon, että tämä voitaisiin siirtää tämä äh, konsepti myös muualle. Ja Keski-Afrikan tasavallan tilanne ei vaadi mitään raskasta sotilaallista interventiota, vaan pikemminkin kevyempää poliisitoimintaa, valvontaa. Ja tällaista tulemme jatkossakin näkemään, muun muassa tulee, tullaan näkemään Malin kaltaisia tilanteita, joissa ää, taistelujoukkoja tarvitaan toki, mutta tulee olemaan myös sellaisia ää, tilanteita, joissa taistelujoukot ovat liian ää, rankka toimi ja minä toivon, että ähm, jatkossa saamme tähän työkalupakkimme muutakin kuin voimankäyttöä. Eli ei niin, että on pelkkää sotilasjoukkotoimintaa, vaan muu, uudenlaisia taisteluryhmiä, integroituja ähm, ryhmiä, jossa on muitakin kuin militaarisia elementtejä, vaikka mellakkojen valvonta, toimia ja niin edespäin. Tarkastelen tällä, tai olen, olen ollut kuulolla sen suhteen, mitä Saksassa tapahtuu. Siellä halutaan jakaa enemmän <clears throat> sotilasvoimavaroja. Haluaisin ottaa huomioon myös tiettyjä poliittisia seikkoja. Steinmeier on muun muassa sanonut ääneen, että ovat valmiita koulimaan suurta yleisöä Tällä hetkellähän meidän tilanteemme puolustuksen saralla on ollut se, että meidän johtajamme haluavat olla äh, ihmisten suuren yleisön vankeja sen sijaan, että koulisivat, äh, valistaisivat äh, ihmisiä. Ja juuri tällaista valistusta me tarvitsemme. Sitäkin suuremmalla syyllä Äh, koska toivottavasti silloin äh, ei vaadita puolustusbudjetin leikkaamista, koska ei toisaalta voi mennä sanomaan suurelle yleisölle, että teidän täytyy muuttaa mielipiteenne, ja sitten seuraavassa äh, budjetissa kuitenkin leikataan taas enemmän puolustusbudjeteista. Ja toinen havaintoni on seuraava. Kun meillä on tämä kattava lähestymistapa, niin meidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota talouteen koska valtiohan rakentuu talouden ympärille. Afganistanissa meillä on valtio, me emme tiedä toimiiko se, me emme tiedä koska joukot lähtevät sieltä, mutta ei ole taloutta. Ja tehän tiedätte, minkälaisia ongelmia myöhemmin tulee, kun taloutta ei ole. Kaikkina näinä vuosina me emme ole kiinnittäneet huomiota reaalitalouteen Afganistanissa. Tämä pätee Maliin, tämä pätee kesk- Keski-Afrikan tasavaltaan, ja uskon, että jotkut yksiköt, joidenkin yksikköjen jossain tulisi puut- keskustella myös tästä asiasta. Ja viimeinen kommenttini on se, että meidän tulisi saada jonkinlaista integraatiota, tiedustelutoiminnan ja alueellisen toiminnan välillä. Mehän tiedämme, että joskus jossain jokin voi mennä pieleen ja me meidän täytyy valmistautua. Ja sit, kun olemme valmistautuneet, joko puutumme asioihin tai emme, kun tarve vaatii. Ja jossain vaiheessa täytyy alkaa rakentaa myös taloudellisia instituutioita. Merci. Kiitos. Arvoisa kenraali, teillä on varttitunti aikaa vastata tähän laajaan kysymykseen, kysymysten kirjoon. Kiitos siitä, että minä saan vastausaikaa pariin kysymykseen. Voi vastatakin ihan lyhyestikin. Pyrin vastaamaan järjestyksessä ja hyvin synteettisesti, yhteenvedonomaisesti. Hyvä puheenjohtaja, te kysyitte Naton kanssa käytävästä vuoropuolusta Afganistin jälkeen. Mikä on se ongelmatiikka puolustusvoimien komentajien kesken Afganistanista ja sen jälkeen, ja jos ajattelemme NATOa ja kumppanuutta tässä on... Siellä on useita puolustusvoimien komentajia, jotka ovat tässä toiminnassa. Mitä tapahtuu vuonna 2014 jälkeen? Niin, niin kyllä. Mitä, mitä tullaan tekemään Afganistanissa? kollektiivisesti he, heinäkuussa saadaan ehkä vastaus tai ehkä tullaan näkemään, miten asioita viedään eteenpäin ja missä laajuudessa. Ongelmat piilevät kuitenkin joukkojen koulutuksessa ja harjoittamisessa. Miten me koulutamme meidän joukkojamme, meidän voimiamme, jotta voisimme sitten suhtautua kaikkiin mahdollisiin hypoteettisiin tilanteisiin poliittisesti sotilaallisesti, kun me kuitenkin koko ajan tuntuvasti vähennämme sotilaallista sitoutumustamme Afganistanissa. Niin tämä ongelma on seuraava, että EU, NATO ovat alkaneet keskustella – muun muassa siitä, minkälainen vuorovaikutus voisi olla nopean toiminnan joukoille niiden kouluttamisessa Afganistassa ja mikä on sen, mitkä ovat sen taktiset seuraukset. Toinen asia on, missä toivomme, että etenisimme, kun transatlanttinen kumppanuus toteutuu, koska EU voi ja miten EU voi myötä vaikuttaa tässä kattavassa lähetymistavassa sillä tavalla, että muut rekisterit pääsisivät helpommin mukaan. Minä tiedän, että Shapefell tekee jo paljon tällä alueella, mutta on paljon vielä tehtävää ja uskon, että jokin aika sitten te päästiin sopimukseen Berliini Plus. Lähivuosina, tulevina vuosina meidän pitää päästä myös toisen tyyppisen sopimuksen samoilla, samalla toiminta-akselilla, josta teille puhuin. Rova Gomez, te puhuitte Libyan operaatiosta, jos puhutaan ihan sotilaalliselta alueelta, mitä siellä on tehty sotilaallisessa toiminnassa, se on ollut kahdenvälistä toimintaa joidenkin eurooppalaisten maiden kanssa, plus Yhdysvallat, ne kouluttavat paikan päällä mm, Libyan tulevaa armeijaa, mitä sitten tulee, että Juben Libi on toteuttanut, ne ovat siviilitoimintaa, jossa sotilaskomitealla ei ole mitään, mitään osuutta asiaan, ainakaan tässä vaiheessa – mitä tulee sitten meristrategiaan, sitä on jo suunniteltu, se tullaan hyväksymään kesäkuussa tänä vuonna. Töitä viedään jo eteenpäin ulkosuhteiden osastolla hyvin intensiivisesti, muun muassa siellä. Ja me odotamme, että, että tulevana keväänä me saisimme jonkinlaisen luonnostelman tästä meristrategiasta lennokit, miehittämättömät lennokit, puhun niistä lopuksi. Keski-Afrikan tasavalta. Milloin me olemme maaperällä? Mehän olemme jo siellä. EU on edelläkävijä operaatiossa, joka on käynnissä jo maaperällä. Se on ollut ensimmäinen yhteydenotto ja kenraali de Pontiers kävi siellä viime viikolla Bangissa – ensimmäisien yhteyksien luomiseksi Afrikan unioniin tai Keski-Afrikan tasavallan viranomaisiin, tai hän otti yhteyttä myös ehkä ranskalaisiin joukkoihin, jotka ovat lähteneet jo paikan päälle. Prosessi on nyt siinä, että mietitään, mitkä kansakunnat, mitkä valtiot tulevat mukaan, missä puitteissa, minkälaista toimintaa tullaan viemään eteenpäin, että mitkä tulevat olemaan säännöt, sitoutumissäännöt tähän toimintaan. Nämä ovat tärkeitä töitä joista 90 prosenttia jäsenvaltioissa käydään parlamentaarisen vuoropuhelun kautta. Eli halutaan käydä tämä läpi ennen kuin lähdetään, joukot lähtevät liikkeelle, ennen kuin joukot siirtyvät paikan päälle. Ja tässä on nyt suunniteltu maa paikan päällä toimintaa vakauden takaamiseksi jo maaliskuun aikana. meillä on koko helmikuun vielä aikaa suunnitteluun, mutta meidän täytyy myös valmistella joukkojen tuloa paikan päälle. Eli Bangissa on ryhdytty toimiin, jotta voidaan valmistaa näiden joukkojen tuloa paikan päälle. Rova Nikolai kysyi myös Keski-Afrikan tasavallasta. Tämä on aihe, joka on monimutkainen – Puhuin siitä jo aiemmin, mutta kaikki, kaikkien jäsenvaltioiden yhteistyö tai kohesio on siinä ratkaiseva, mutta olipa kyse minkälaista operaatiosta tahansa, niin täytyy olla tiettyä kohesiota jäsenvaltioiden kesken. Niiden täytyy sitoutua siihen ja hahmottaa asia samalla tavalla. Ja hahmottaa kiireellisyys samalla tavalla humanitaariset voimathan ovat jo tuoneet sen esille, ovat vastanneet siihen tavallaan, mutta ovatko jäsenvaltiot valmiita sitoutumaan sotilaallisesti paikan päällä eh, ja lähtemään toimimaan sotilaallisten voimien kanssa ja erot ja lähteä erottamaan siviiliväestö tästä pois, koska siviiliväestö on siellä surmattu ja murhattu suuressa mitassa jo tähän mennessä. Mutta jotta me haluaisimme päästä konsensukseen 28 kesken, niin se pitäisi toteutua nopeasti, mutta samalla pitää muistaa, että tässä on, ollaan sitoutumassa operaation, ollaan lähdössä liikkeelle sen kaltaiseen operaatioon. Tämä liittyy toiseen minulle tehtiin kysymykseen, että jos tällaiseen operaatioon lähtee liikkeelle, niin kaikki eh, Tapahtumat kuitenkin tulevat järkyttämään tämän ö, operaation etenemistä ja käynnistämistä ja toteuttamista. Enkä minä tiedä, päästäänkö tämän vuoden lokakuun mennessä asetettuun tavoitteeseen, mutta jäsenvaltiot toivovat kuitenkin, että kaikki otetaan käyttöön, jotta ö, voidaan ö, luoda vakautta ja että ö, tämän vuoden lokakuussa Afrikan unioni voisi ottaa viestikapulan käteensä. Eli meillä on tässä kaksi puolta, kaksi osaa tässä Keski-Afrikan operaatiossa. Ensimmäinen on kaikista kiireellisin, antaa taata tietty rauha ja vakaus alueelle, Bangin alueelle. Se e, on paljon laajempi kuin vain Bangin alue sinällään, mutta meidän täytyy kuitenkin toimia siten, että meillä olisi tavoite, joka olisi yhteneväinen sen myötä, mihin jäsenvaltiot ovat valmiita lähtemään, mitä he ovat valmiit panostamaan. Eli nyt olemme rajanneet tämän tällä hetkellä Bangin alueelle tämän toimintaoperaation. Se on kuitenkin aika huomattava alue. 5-800 eurooppalaista sotilaista tulee paikan päälle. Kyberturvallisuudesta, kyberpolitiikasta on jo tehty paljon myös sotilaallisella sektorilla – Euroopan puolustusviraston kanssa halutaan käynnistää tarkastustoimenpiteet, jotta voidaan suojata kyberhyökkäykset tulevista toiminta, tai toimista operaatioista, olipa sitten kyse Larissasta tai Bankista, meillä on myös dynamiikkaa, joka suosittaa sitä, että voitaisiin Äh, havainnoida riskit äh, sotilasviranomaisten kanssa. Euroopan, Euroopan puolustusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä Tallinnan, Tallinnan äh, vastaavan viraston kanssa. Meillä on myös sotilaskomiteassa strateginen asiakirja, jossa puhutaan kyberpuolustuksesta, mutta sotilas komiteassa ei olla vielä ajateltu, että mentäisiin siellä näin pitkälle tällä saralla, koska se on, katsottu olevan jäsenvaltioiden toiminta-aluetta. EU-NATO. Puhun siitä englanniksi nyt. Very... En tiedä, <clears throat> miten sen voisi saada toimimaan. Tilanne on monimutkainen. Monet ovat yrittäneet, vaikeuksia on ollut, mutta meillä on ollut... E- valtioiden päämiesten ja hallitusten päämiesten kokouksia kahdesti vuodessa. Ja he ovat aina olleet sitä mieltä, että suhteita täytyy tiivistää. Mutta vielä emme ole onnistuneet niin tekemään. Minä olen John Baltafia varoittanut, joka on Naton sotilaskomitean puheenjohtaja, joka tulee tänne iltapäivällä tietääkseni. No, minä olen kertonut hänelle, mitä me Keski-Afrikan tasavallassa olemme tehneet, mutta hänen komiteansa ja minun komiteani emme, e, meillä ei ole mahdollista yhteisessä e, istunnossa keskustella asiasta. Me emme voi keskustella siitä, mitä Afrikan sarvessa tapahtuu e, niiden operaatioiden parissa, mitä me keskenämme teemme, tai siis eriksemme teemme. Eikä yhden komitean ratkaisu tätä ratkaisisi me tarvitsemme jonkinlaista ö, yhteistoimintaa. Meillä ei ole. Me, eli me tarvitsemme enemmän yhteistoimintaa. On varmasti ö, erilaisia keinoja päästä eteenpäin, tehdä yhteistyötä. Ö, öö, koko tilanne ei tietenkään muutu, koska poliittisista syistä näin ei voida tehdä, mutta öö, me pyrimme etenemään tällä saralla. No, puolustus, öö, budjetti, on kaikissa maissa joutunut leikkausten kohteeksi ja voin todeta, että tämä johtaa siihen, että, että puolustusvoiman komentajien täytyy miettiä, miten voidaan tehdä vähemmällä enemmän. Niin ranskalaisena kuin eurooppalaisenakin voin todeta, että erilaiset alueelliset yhteistyön klusterit, olipa kyse sitten pohjoisesta tai balttimaista, niin eh, monilla tahoilla on aloitteita luoda synergioita jäsenvaltioiden kesken. Ja olen aivan varma siitä, että muun muassa Baltian maissa koulutus, siellähän on sota-akatemia, niin varmasti sitä pidetään hyvänä mallina muuallakin. Eikä tässä ole kyse siitä, että perustetaan EUn sotilasakatemia, ei vaan pyritään saamaan aikaan yhteistyötä eri alueiden kesken. Ja minä tiedän, että muun muassa Saksalla on yhteistyötä muiden alueiden kanssa, mutta varmasti on vielä parantamisellekin varaa muillakin alueilla. Sitten nopeat nopean toiminnan joukot huippukokouksessa haluttiin hyvinkin hanakasti, että niitä kehitettäisiin. No, nopeasta toiminnasta. Minun analyysini tilanteesta on se, että meillä on fantastinen väline EU:ssa. Nämä taisteluryhmät myös Natossa on omat joukkonsa. Niillä on molemmilla omat etunsa, tekevät eri asioita, tuovat lisäarvoa toinen toisilleen. EUn taistelujoukkojen lisäarvo on se, että meillä on synergiaa. Tämä ryhmä on monen, monikansallinen, noin 1500-2000 sotilasta, joten valmiudet ovat aika rajalliset. Eivät voi Keski-Afrikan äm, tasavallan missiota toteuttaa tai bankin äm, missiota toteuttaa samalla tavalla kuin me, mutta voivat tehdä omanlaistaan toimintaa. No, valmiudet eivät ole ainoa hyve, vaan se, että eri toimijat voivat tehdä yhteistyötä. Siitä tulee lisäarvo. Mutta meidän täytyy pohtia myös muita asioita. Meidän täytyy pohtia, miten, millä muilla keinoilla voimme auttaa sotilasyksiköiden koulutuksessa sellaisessa maassa, jossa aiomme ähm, toimia. Eli kyse ei ole ainoastaan taisteluryhmistä, vaan meidän täytyy myös, ne eivät riitä, vaan tarvitsemme muitakin välineitä, sellaisia yksikköjä, joilla on valmius äh, vastata hyvinkin nopeasti äh, kriiseihin, kriisitilanteisiin. Sotilasyksiköt tukevat äh, tai täydentävät muuta toimintaa. Tämä on kuitenkin hyvin ö, hankala toteuttaa tällainen toinen yksikkö, joka tulee olemaan hyvin erilainen kuin taisteluryhmä. Natossa on sama rakenne, kuten tiedätte. I, I, you asked me a... Esititte kysymyksen näistä ilma-aluksista lentotukialuksista. No, minä, minulla ei ole mahdollisuutta kertoa teille, mitä Ranska suunnittelee, mutta vastaan kysymykseen hiukan eri tavalla. Toivon, että tulevaisuudessa me yhdessä päätämme tai pohdimme, miten me aiomme vuonna 2020 tai 2030 käyttää UK, Espanjan, Italian, Äh, lentotukialuksia. Eli miten saisimme sellaisen lentotukialuksen, joka ähm, voisi nousta äh, ja laskeutua äh, siellä, missä tarvitaan meidän operaatioissamme. Emme me mitään eurooppalaista ilmalaivastoa tarvitse, mutta meidän täytyy pohtia, miten me toimimme sen parissa, mitä meillä on. Ja sitten nämä miehittämättömät lennokit. Tällainen lennokki on ikään kuin, äm, ikään kuin äh, ammus äh, kuori. Äh, se lähetetään lentoon ja sen jälkeen se tappaa sen johon sitä tähdätään, kun taas <clears throat> niin, eli tässä on kyse siitä, että me todella muutamme tilannetta, toimintatapoja. Niin minä olen ollut tiedustelulentäjä ennen kuin tulin tänne, otin kuvia. Nyt meillä on videoita. Nyt me tiedämme, me tiedämme, koska sotilaskomitean johtaja tulee parlamenttiin, minä, me tiedämme, ketä hän tapaa. Me tiedämme, me tiedämme, missä hän liikkuu, joten voimme pidättää hänet vaikka tarvittaessa. Ketään ei tarvitse tappaa. Ja jokainen yksittäinen maa, no ei tietenkään tule tällaisia lennokkeja käyttämään, vaan niillä on rajallinen käyttötarkoitus CIA tai muut käyttävät niitä. Ja nämä lennokit säästävät elämiä, pelastavat henkiä juuri niiden mekanismien avulla, joita niissä on. Eli ei tarvitse räjäyttää ketään, voi toteuttaa vain tiedustelutoimintaa. Minun lapsen lapseni valitettavasti eivät tule saamaan samoja mahdollisuuksia kuin minä ryhtyä taistelulentäjäksi koska tulevaisuudessa tullaan käyttämään tiedustelukoneita ja muita koneita, joita ohjataan kaukoohjauksena. Eli nyt täytyy miettiä, kuinka tulemme käyttämään niitä. Tähän liittyy eettisiä ja strategisia kysymyksiä. Meidän täytyy kysyä, aiommeko me käyttää näitä järjestelmiä Euroopasta käsin, kun toteutamme EUn missioita vai haluammeko käyttää, käyttää niitä tietystä maasta käsin. Tämä on se keskustelu, jota täytyy käydä poliittisella tasolla. Ja meidän täytyy tuoda siihen oma asiantuntemuksemme. Ehkä jossain vaiheessa meidän täytyy poliittisesti päättää tarpeesta – ottaa huomioon myös juridisia elementtejä, kun pohdimme näiden järjestelmien käyttöä. No, joka tapauksessa niitä on, niitä tulee olemaan satoja ja jopa tuhansia tulevaisuudessa. Tämä on uusi tapa sotia. Ihan kuin minun aikanani lentokoneen keksiminen oli täydellinen vallankumous siinä tavassa, jolla toimittiin. Ja nämä miehittämättömät lennokit tulevat olemaan vallankumous meille kaikille – ihan, siis meille kaikille ja ainoastaan sotilaille, koska militaarisen elementin lisäksi tulee olemaan myös muita elementtejä. Ja kyllä, kun ajatellaan vaikkapa merivalvontaa, niin meillä on fantastinen potentiaalinen väline. Meidän täytyy miettiä, käytämmekö me sitä, aiommeko me suunnitella sen käyttöä ja miten. Minä toivon, että jonain päivänä Me tulemme toivottavasti äh, saamaan tulevaisuudessa äh, uudenlaisen Toheron satelliittivalvontajärjestelmän ja voimme tehdä strategisia analyysejä sen avulla. Minä en puhu nyt sotilaskäytöstä. Eli tällä, tämän satelliittijärjestelmän avulla saamme informaatiota esimerkiksi äh, myös EUn lennokkien avulla, jotka voivat sitten valvoa esimerkiksi, keitä on milläkin paikalla, ketkä tarvitsevat apua. Voimme käyttää niitä myös laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan valvomiseen ja myös sotilastarkoituksiin. Tässä ei ole kyse siitä, että käytetään EUn lentolaivastoa tai lentuetta, vaan tarkoitus on yhdessä analysoida erilaisia prosesseja ja saada yhdessä tietoa. We are short on time. Sorry. Uh, Aika on loppumassa, pyydän anteeksi. Uh, uh, this, uh, one topic about the... Yksi seikka vielä. Tämä liittyy herra Paskun kysymykseen, ihmisten valistamiseen, tiedottamiseen. Uskon, että tässä suhteessa voidaan tehdä kaksi asiaa. Toinen on helppo asia. Kyse on nuoresta sukupolvesta. Nuorelle voidaan selittää, että kansalainen tai sotilas, joka toimii Kyproksella tai Suomessa tai jossakin Itämeren maassa, ei välttämättä näe turvallisuus- ja puolustuskysymyksiä samalla tavalla kuin ranskalainen tai portugalilainen. Kyse on haasteista ja siitä, että tietää, kuka tekee mitäkin valistustyöstä. Tärkeämpää on se, että Eurooppa-neuvosto joulukuussa päätti, että kesäkuun 2015 mennessä korkea edustaja tulee esittämään arvion turvallisuushaasteista ja siitä tavasta, joihin niihin täytyy reagoida. Toivon mukaan prosessi, joka johtaa tuohon johtopäätökseen, tulee olemaan erittäin avoin luonteeltaan. Erilaiset pohdinta, pohdintoja harjoittavat tahot, Euroopan parlamentti ja muut tahot ja suuri yleisökin täytyy saada mukaan tähän prosessiin, niin että kaikki voivat osallistua tähän keskusteluun siitä, mitä me voimme tehdä kollektiivisesti kaikki yhdessä. No niin, arvoisa kenraali, kiitos paljon siitä, että lähditte tähänkin harjoitukseen mukaan monet aiheista, tai erityisesti tiekartta, joka oli jo määritelty, tarvitsi tämän tarvitsee tämän arvioinnin tulevina kuukausina, vaikka tärkeä tapaaminenhan vasta puolentoista vuoden päästä, mutta monet välivaiheen pysähdykset ovat tärkeitä. Kiitos täsmennyksistä, joita toitte meille tänä päivänä ja mielestäni. En ole ihan varma, että näemmekö teidät ennen tämän vaalikauden loppua. Valitettavasti ehkä emme saa teitä enää tänne, mutta, mutta ehkä ne, jotka istuvat täällä seuraavalla vaalikaudella, varmasti tulevat näkemään teidät uudestaan joukossamme. Kiitos paljon teille ja kaikkea hyvää jatkossa ja kuten Anna sanoi, me olemme erittäin tarkkaavaisia. Erittäin tarkkaavaisina seuraamme, miten toimintaoperaatiot etenevät Keski-Afrikan tasavallassa. Meillä on tietty onni mukanamme, kun voimme saada hyvinkin täsmällistä informaatiota aika pian. Eli monet meistä ovat ehkä suhtautuvat tähän paljon tarkemmin ja seuraavat yksityiskohtaisemmin tilanteen kehittymistä. Minä kuitenkin aika lailla hämmästytti se ero, joka vallitsee joidenkin poliittisten väittämien kanssa, jotka ovat ihan ymmärrettäviä jossakin jäsenvaltiossa, jotkut, jotka puoltavat tätä operaatiota, jotkut, jotka vastustavat tätä operaatiota. Mielestäni kuitenkin on ollut kannanotto, jotka ovat olleet aika seikkailuhenkisiä, ja toiset taas tajuavat, mitkä ovat realiteetit, jos lähdetään viemään joukkoja paikan päälle, se nopeus, laajuus, koska se on aika kaukana. Se on aika kaukana siitä myös, mitä monet pelkäsivät, mitä tulee, tapa, mitä tulee tapahtumaan, mutta se on ihan hyvä, että saamme täsmällistä arviointa nimenomaan joukkovoimien komentajalta, joka on paikan päällä ja myös kenraalilta. Kiitos teille vielä kerran kenraali ja nyt jatkamme rouva Arnon kanssa, joka on tullut tänne paikan päälle. Kiitos paljon. Me olemme nyt hieman myöhässä aikataulustamme. Minä en pidä mitään pitkää johdanto puheenvuoro. Kaikki tuntevat Rouva France Arnoun ja tässä tilanteessa, kun lähdetään analysoidaan viime vuoden äh, huippukokouksen loppupäätelmiä, niin virasto on ehkä, virasto on ehkä kaikista tyytyväisin ainakin sen perusteella, mitä olen kuullut kommentteja sen jälkeen, mutta ehkä on hyvä myöntää, että että tämä on virasto, joka oli, sai kaikista eniten irti tästä huippukokouksesta. Ja te saitte tehtäviä toimitetta, toimitettavaksi. Ne ovat hyvin konkreettisia, niistä keskusteltiin jo etukäteen, mutta kun puhutaan mm, toimituksesta ilmatilassa, kyberpuolustuksesta ja eh, en tietenkään unohda tässä miehittämättömiä joista vastikään puhuttiin, eli paljon paljon tehtäviä ja aika tie, työntäyteinen tiekartta ohjelma teille tuli huippukokouksen jälkeen ja ehkä teille tuli kaikista kunnianhimoisin työ me otamme, otimme esiin myös esille aiheen, josta olemme keskustelleet muissa valiokunnassa muiden kollegoiden, kollegojen kanssa nimenomaan etukäteistoiminta, joka, tutkimustyö, joka liittyy YTPP, se on poliittisesti, rahoituksellisesti, teollisuuden kannalta tärkeä. Eli vielä kerran, minä mm, olen sitä mieltä, en minä vie teiltä sanoja suusta, mutta uskoakseni teidän edustamanne virasto lähti tästä kokouksesta vahvistuneempana se ainakin sen myötä, kuinka tärkeää työtä uskottiin teidän haltuunne. Te olette tulleet aika usein tämän valiokunnan eteen ja meillä on aina ollut pieni turhautuminen vallalla, että poliittista kunnianhimoa puuttuu. Ei se ole kuitenkaan teidän ongelmanne eikä teidän roolinne. Teillä on hyvin konkreettista sarkaa nyt edessänne mutta kyllä kai monet täällä ovat olleet pahoillaan siitä, ettei saatu sen kunnianhimoisempaa poliittista strategista viestiä Euroopan puolustukselle huippukokouksen loppupäätelmistä. Mutta onko tämä nyt sitten tämä mm, tarkoitus, että te työssänne päätyisitte tähän teidän virastonne tulevassa työssä, joka teille uskottiin huippukokouksen jälkeen? Me olemme nyt noin reilun vartin myöhässä aikataulustanne, niin annan teille välittömästi puheenvuoron ja sitten keskustelemme teitä kuultuanne. Kiitos paljon. Eh, Kiitos eh, paljon puheenjohtaja. On erittäin suuri kunnia olla kanssanne puhua täällä joulukuun huippukokouksen loppupäätelmistä. Ymmärrän, että te olette jo paljon, paljon keskustelleet eri toimijoiden kanssa ja vastikään kenraali de Rusierin kanssa, mutta myös ulkosuhteiden, ulkosuhteiden edustajien kanssa. Kiitos puheenjohtaja tästä johdantopuheenvuorosta. Siis on totta Euroopan puolustusvirastossa. Tämä oli hyvin merkittävä tulos. Ja me saimme hyvin merkittävän painavan mandaatin työkentän joulukuun huippukokouksen jälkeen. Minä olin erittäin vakuuttunut joulusta lähtien, että, että piti nyt käyttää tämä tilanne tämä chanssi hyväkseen, koska tässä on kyse EUn virastosta ja jäsenvaltioille kyse virastosta. Tässä saamme hyvää potkua, konkreettista hyvää potkua, impulssia tälle jatkaa toimintaa eteenpäin. Eihän tämä nyt ole niin helppo, eihän tilanne näin ruusuinen ole kuin miltä se voi vaikuttaa. Meillä on hyviä elementtejä lähteä tekemään ohjelmaa ja mikä sitten on se ero, kun on kyse siitä, että halutaan kannustaa yhteistyöhön? Me saimme nyt viestin korkeimmalta taholta hallitusten ja valtioiden päämiehiltä, eli prioriteetti pitää antaa puolustukselle. Se ei ollut itsestään selvää. Meillä on se viesti, että tämä painopistealue, tämä painopiste saa poliittisen oikeutuksen vain silloin, jos se on vahvist, tehokkaasti voimakkaasti vahvistettu, eli yhteistyö kuuluu sen olennaisena osana ja synergia eri instrumenttien välillä, jota EU voi tarjota. Ja sitten jälkeen se myös jakautuu ohjelmiin ja erilaisiin toimivaltuuksiin ja niihin kannustuksiin, joita voivat todella auttaa meidän jäsenvaltioitamme lähtemään yhteistyön tielle – minun edeltäjäni ovat varmasti jo sanoneet, että olemme käyneet todella keskustelua ja on siellä osioita, jotka kiinnostavat meitä. Ei kaikki ehkä, emme kaikki ole ehkä välttämättä aina yhtä mieltä kaikesta, mutta on todella ajateltu, että se, ne toimivaltuudet, jotka meille annettiin tästä, ei ne ollut mitään viitteenomaisia päätelmiä, vaan se oli valtionpäämiesten ja hallitusten keskustelun lopputulos, konkreettinen lopputulos, kun saa tämänkaltaiset valtuudet mahdollisimman korkealta taholta, kun yksimielisesti sanottiin, mitä haluttiin, niin silloin todella tähtee, täytyy ottaa härkää sarvista kiinni, kääriä hihat ja lähteä töihin. Meillä on todella ohjelma, se ei ole tyhjentävä. Meillä on neljä erityisohjelmaa, jotka ovat painoarvoltaan tärkeitä. Te puhuitte jo niistä polttoaineen toimitus muun muassa ilmatilassa, miehittämättömät lennokit, kyberpuolutus ja satelliitti informaation takaaminen. Ne ovat todella avaintekijöitä meidän toiminnassamme ja meidän valmiuksissamme ja kapasiteetissa. Mikä sitten on tärkeää? Miksi me pääsimme, miten me pääsimme tähän tulokseen? Me varmasti kollektiivisesti olemme olleet jo toimina, toiminnassaan yhteneväisiä. Kaikki toimielimet, jäsenvaltiot, teollisuus ovat pyrkineet samaan kunnianhimoiseen tavoitteeseen, vaikka joskus epäilyille on tullutkin jalansijaa, mutta kuitenkin annettiin prioriteetti puolustukselle kuitenkin sillä ehdolla, että se olisi tehokas ja yhteistyöhön sitoutunut. Se tarkoittaa sitä, että, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja henkilökohtaisesti sitoutui siihen myös ulkosuhteiden hallinnon korkean edustaja, hallinnon korkean edustaja sitoutui henkilökohtaisesti siihen Puheenjohtaja sanoi, että ehkä tämä nyt on viimeinen kokous, jossa Patrick de Rougier oli läsnä tässä vaali, tällä vaalikaudella, mutta henkilökohtaisesti, mutta kyllä mielestäni, siis se on minullekin viimeinen kokous, mutta Euroopan puolustusvirasto on ollut tärkeässä osassa, mutta Euroopan parlamentillakin on ollut tärkeä rooli, jotta tämä poliittinen vaatimus, kunnianhimoinen vaatimus saatiin läpi. Ja samalla siitä sitten sukeutui konkreettisia ehdotuksia, jotka ilmenevät monissa teidän mietinnöissänne jäsenvaltiot ovat myös lähteneet liikkeelle valmistellessaan se antaen. Meillä on myös tullut jäsenvaltioiden hallituksesta paljon ehdotuksia. Joskus on myös neuvoteltu jäsenvaltioiden kesken ja on huomattu paljon yhtymäkohtia. Parlamentit kansallisella tasolla myös. Teillä on ollut mahdollisuus keskustella niiden edustajien kanssa – Euroopan parlamentin tiloissa, joten uskon, että todella tämä dynamiikka on todellista. Teollisuus eh, on myös puhunut usein yhdellä äänellä monissa yhteyksissä. Komissiolla on ollut myös tärkeä rooli minä tiedotteinen, kunnianhimoisen ja kuitenkin realistinen tavoitteinen. Eli todella on lähdetty tekemään työtä konkreettisten hankkeiden kanssa. Monet teistä, monet teistä, monet meistä olivat Münchenissä – kymmenen päivää sitten turvallisuuskonferenssissa Eurooppa-neuvostosta kantautuva kaiku tuli sinne ja siellä ilmeni myös se välttämättömyys, kuinka yhteistyö on tärkeää Euroopan turvallisuuspuolustuskysymyksissä. Sielläkin keskusteltiin hyvin korkealla tasolla. Nimenomaan Saksa on antanut paljon toivoa siitä, että se lähtee sitoutumaan enemmän kriisien ratkaisemiseksi jopa sotilaallisin keinoin ja lähtee, se on valmis kehittämään valmiuksia niitä valmiuksia, joita se vaatii. Puhukseni itse nyt näistä työstä, Task Forceista, monet Meillä on komissio, ulkosuhteiden hallinta ja Euroopan puolustusvirasto. Joskus me tuntuu siltä, että me olemme joskus vähän yksin, mutta kun meillä on nyt tämä mm, mandaatti meidän virastossamme, niin meidän on ihan järkevää jatkaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, eri toimielinten kanssa, komission, parlamentin ja ulkosuhde, ulkosuhdehallinnon kanssa, jotta voimme säilyttää tämän yhteistyödynamiikan, joka jo ilmeni aikaisemmin. Itse ohjelmista en lähde eh, yksityiskohtaisesti niihin pureutumaan, koska mieluummin haluan varata aikaa kysymyksille ja vastauksille. Polttoainetoimitus ilmatilassa on erittäin tärkeä. Sitä se on hyväksytty valtion eh, hallitusten päämiesten toimesta Nimenomaan Italian valmiuksia on käytetty, jotka on luokiteltu kun on kyse tästä toimituksesta, kun on kyse silloin eurooppalaista taistelukonetyypistä. Ja sitten on myös Alankomaissa esiin oleva ryhmä, joka on luvannut lisä, lisäkapasiteettia. Ja silloin halutaan saada mahdollisimman paljon synergiaa olemassa olevalle la, lentokapasiteetille, joka tässä ajattelin, mä yhdistyneitä kuningaskuntia kaikissa. Öö, minä kuuntelin hänen esitystään, kun hän puhui viehittämättömistä lennokeista. Se on nyt alue, jossa EU on, EUlla on omat roolinsa, jos lähdetään kehittämään tätä kapasiteettia, niin kuin kenraali de Rusie sanoi silloin, kun on kyse havainto lennokkeista. Mutta yhtäältä tässä ala liikutaan alueella, jossa pitää sääntöjä. Meidän pitää ottaa huomioon teknologiset aspektit, jotka noudattavat sääntöjä, asetuksia. Komissiolla on tärkeä rooli ja myös siinä on myös neuvoston ja parlamentin tekemillä päätöksillä on tärkeä rooli. Meidän pitää ajatella myös tulevaa, euro, tulevaa eurooppalaisen sukupolven tarkkailu tai lennokkien valmistamista. Meidän pitää ajatella myös nykykapasiteettia, mitä, ää, mit, mitä jäsenvaltioissa on tällä hetkellä hallussaan, mitä materiaalia siellä on mahdollisesti jo valmiina käyttöön. Me tarvitsemme myös sertifiointia, jos ajattelemme näitä tulevia uusien sukupolvien viehittämättömiä tai havainnointilennokkeja. Eh, onko tällä jotain lisäarvoa, jos ajattelemme eri instrumenttien yhteneväisyyttä. Minä en puhu myöskään tässä tarkempaa tiedotteesta. Me liikumme alueella, joka on duaalinen luonteeltaan. Minä kuuntelin kenraali de Rusieria, kun hän puhui tästä satelliittikeskuksesta. Se voi olla mahdollinen kehityksen äh, ilmentymä, mutta, mutta me tarvitsemme sitä myös siviili- ja sotilastarkoituksiin, kun on kyse satelliittitiedotuksesta. <clears throat> Kyberpuolustuksesta haluan sanoa rehellisesti, eh, virasto suhtautuu hyvin vaatimattomasti, kun on kyse tästä näin suunnattomasta haasteesta kyberhyökkäyksistä, mutta haluaisimme toimia mahdollisimman konkreettisesti. Tiedotus, koulutus ovat tärkeitä. Ja kun haluamme suojella meidän päämajojamme, päämajojamme tai siviilikohteitamme ja me teemme työtä jo nyt joidenkin teknologioiden kanssa kyberturvallisuudessa – Tänä iltapäivänä apulaispääjohtaja tulee puhumaan tästä. Yhteistyö Naton kanssa on erittäin tärkeää, että tästä puhutte enemmän iltapäivällä, mutta meillä pitää olla todellakin pysyvää yhteyttä ja yhteistoimintaa Naton kanssa tällä saralla yksi asia, jossa puhuttiin hyvin yleisesti huippukokouksessa, josta minä tiedän, että se on teille erittäin, erittäin suuri mielenkiinnon aihe kun puolustusministerit tapaavat seuraavan kerran virallisesti, he tuovat sinne ehdotuksiaan puhuen ja tulevat puhumaan meriturvallisuudesta, meriturvallisuusvalmiuksesta. Euroopan puolustusvirasto tulee antamaan oman lisäpanoksensa tähän strategiaan, jotta saataisiin konkreettisia ehdotuksia meriturvallisuuden parantamiseksi. Yksi elementti on myös sitten mm, yhteistyöhön kannustava toiminta. Meillä on valtuudet ja täytyy myöntää, että tämä on suuren luokan haaste ne, jotka tietävät, joilla on rahoituksellista, verotuksellista asiantuntemusta, niin silloin meidän täytyy hyvin tiedostaa ja paikantaa, että, että ollaanko lähdössä monenkeskiseen tai Euroopan tason yhteistyöhön. Mehän tiedämme ja useaan otteeseen on sanottu, herra Galer tästä puhui, meidän puolustusrakenteemme jäsenvaltioissa eivät ole luonteeltaan yhteistyöhön kelpaavia sinällään. Neitä ei ole rakennettu yhteistyötä varten. Ne ovat kansallispohjaisia ja yhteistyö EUn tasolla ei tule luonnollisesti Eli pitää siis kannustaa yhteistyöhön. Ja näin ollen, mm, kun lähdetään kannustamaan ehkä verotuspohjalliseksi, verotuspohjaisesti pitää myös välttää <clears throat> epätervettä kilpailua, meidän pitää ajatella myös rahoitusta. Nimenomaan, jos jäsenvaltiot eivät ole koskaan valmiita yhtä aikaa lähtemään johonkin yhteistyöhön, joillakin on erilainen aikataulu, toiset eivät ole siihen sopeutuvaisia, jotkut maat ovat tehneet ehkä jonkinlaista yhteistyötä puolustuksessa. Meidän pitää pystyä harmonisoimaan kalenteri, mutta se on aika mahdotonta, koska siihen liittyvät muut poliittisen elämän tapahtumat. Eli jäsenvaltiot eivät tuskin, tuskin koskaan pysty lähtemään sitoutumaan johonkin yhteistyöohjelmaan yhtäaikaisesti. Meidän täytyy tietää, että niiden suunnittelukalenterit kansallisessa puolustuksessa on painaa ensin. Ja ra- rahoitukselliset sitoumukset eivät ole aina yhteensopivia. Tämä Tätä meidän täytyy työstää tiivissä yhteistyössä kaikkien jäsenten kanssa suuressa eurooppalaisessa perheessä, mm, komissio, Euroopan investointipankki ja tietysti Euroopan parlamentti. Jäsenvaltiot nämä voisivat yhdessä miettiä, miten voidaan edetä tässä yhteistyöhön kannustamisessa. Eurooppa neuvoston täytyy myös puhua tästä vuoden 2015 ensimmäisen puolivuoden jälkeen ja, mutta kyllä jo tänä vuonna siinä puhutaan, 2014 siinä puhutaan, että jäsenvaltiot voisivat reagoida mahdollisimman nopeasti näihin ehdotuksiin, ehkä jo tämän puolivuotiskauden loppumetreillä. Mitä tulee sitten synergioihin yhteisön instrumenttien välille, kaikki mikä liittyy kaksoiskäyttöön puhuttiin miehittämättömistä lennokeista. Kaikki asiat, jotka liittyvät ilmatilassa käytettävään teknologiaan, tietyt anturit, tietyt mittauslaitteet ovat luonteeltaan synergianomaisia ja ne liittyvät investointi pakettiin. Tässä aiheessa tässä on kyse miljoonista euroista. Me odotamme, että komissiokin voisi antaa teidän siunauksellanne lisärahoitusta tähän kohtaan. Eli se liittyy tiukasti tekniikkaan tai teknologiaan, jota ei voi erottaa aina siihen, mikä kuuluu siviilipuolelle ja mikä kuuluu sotilaspuolelle. Puheenjohtaja puhuu valmistelevista toimista. Ehkä se on meistä yksi lupaavimmista työvälineistä tulevaisuuden kannalta olemme ihan valmiita tekemään työtä, kun olemme, olemme tästä puhuneet jo komission kollegoiden kanssa, jotta täm, nämä valmistelevat toimet saisivat mahdollisimman konkreettista toimintapohjaa, kun on kyse yhteisestä ja turvallisuudesta ja puolustuudesta. Samalla sen se pitäisi vastata YTPPn toimintatavoitteita, mutta sen pitää myös vastata äh, aikataulua ja työvälineitä, joita on käytettävissä. Meillä on sellainen tunne, että olemme, pitäisi olla hyvin objektiivinen aikataulun kanssa, että olisimme valmiita 2016-2018, jotta voisimme ottaa opiksemme näistä valmistelevista toimista, kun ajattelemme tulevia rahoitus, tulevaa rahoituskehyttä. Lopuksi ja antaakseni vielä aikaa teidän esittää kysymyksiä. Ei tässä nyt ole kyse mistään suuresta toimielin pohjaisesta muutoksesta. Ei tässä nyt ole lähdetty muuttamaan Euroopan puolustusviraston luonnetta tai profiilia. Meille annettiin hyvin painavaa, painavia toimivaltuuksia. Kyllä se on ihan perussopimuksen mukaista ja kuten te sanoitte ihan sattuvasti, niin varmasti tämä substanssi tullaan kokemaan ja näkemään sen mukaan, miten jäsenvaltiot vastaavat ö, toimielinten tekemiin ehdotuksiin, miten me tulemme tekemään ehdotuksia ohjelmien mukaan, täydentäviä ohjelmia me tulemme tekemään, kuten sanoin, meriturvallisuudesta ja kuinka pystymme rahoituksellisesti kannustamaan toimijoita. Ihan viho viimeiseksi vähän ehkä henkilökohtaisempi kommentti, jos sopii. Ö, meillä meidän, me tulemme tekemään suuren hyppäyksen eteenpäin jäsenvaltioiden sitoumuksessa yhteiseen toimintaan, jos, kun meidän puolustusministerimme äh, tuntevat olevansa ihan kuin kotonaan, kuitenkin eurooppalaisissa, eurooppalaisissa puitteissa. Ustahan Euroopan puolustusviraston hallituksesta, niin siellä se on ihan jo luonnollista. Me tarvitsemme yhä enemmän ja yhä enemmän Tämä on viimeinen elementti tässä suuressa perheessä, joka ei oikein vielä kuulu tähän perheeseen. Kaikki ministerit tuntevat EUn lähes ulkoa, mutta, mutta me tarvitsemme eh, näiden jäsenvaltioiden sitoutumista tähän puolustukseen nimenomaan valmiuksissa, koska tässä on kyse budjettimäärärahoista. He tekevät päätöksiä eh, ja, ja ja silloin meidän täytyy päästä siihen, että nämä puolustusministerit tottuvat tekemään työtä enemmän eurooppalaisissa puitteissa. Ihan vaatimattomasti sanottuna meidän virastossamme olemme uudelleen katsoneet asioita, olemme järjestäneet tehneet organisaatiouudistuksen ja me haluaisimme, että virastomme omaisi sen kutsumuksen ja sillä se tehtävä, että se olisi yhdistävä tekijä vuoropuhelun välittäjä, yhdistävä lenkki Euroopan toimielinten välillä, mutta mielestäni tämä suuntaus tämä on vasta kaaviopohjainen, mutta kyllä tässä on ihan järkeä ja tahtoa ja halua takana, mutta tämä viraston pitäisi auttaa puolustusministereitämme, koska vallan hyvin kansallista politiikkaa ja toiminnoissamme. Haluamme, että tämä olisi suuri eurooppalainen perhe. Kaikki hyötyisivät tästä ja, ja voisimme tietysti törmätä yhteen jossakin asioissa, mutta myös toimia yhdessä, koska tässä on kaikilla, kaikki voivat hyötyä tästä. Meillä on paljon valtaa käsissämme, mutta tämä, että omaksuttaisiin tämmöisen eurooppalainen puolustuskulttuuri. Eh, Kiitos rova johtaja. Tästä viimeisimmästä seikosta toteaisin, että kuulimme tämän tiedon erittäin suurella ilolla. Me olemme pitkään jo vedonneet tämän asian puolesta. Nyt äh, Edustaja Van Orden on pa- poissa paikalta. Hän olisi muuten varmasti tähän tarttunut. No sepä ikävää. Ilo mielen olisin taitanut peistä hänen kanssaan. No voidaan ottaa tämä sitten virtuaalisesti. Ja voin kertoa hänelle, mitä te vastasitte tähän. Tämä oli mielenkiintoista kuultavaa. Anekdootinomaisesti voidaan sanoa, että kun te mainitsitte viraston roolin, ja että se voisi olla erittäin merkittävässä asemassa, kun pyritään puolustuspuolella eurooppalaistamaan toimintaa. Viraston hallintoneuvosto on aina pohtinut puolustusmateriaalin markkinoita ja ministerit ja ministeritason kokoukset viraston piirissä ja se, että te olette yhteydessä Eurooppa-neuvostoon tai neuvoston suuntaan. Ja sitten kun tarkastellaan kustannuskysymystä, tämä on mielenkiintoista kuultavaa. Minulla on sitten tähän liittyen kysymys. Tämän ehkä anekdootti tämäkin. Te olette saaneet mandaatin ja tiettyjä tehtäviä hoitaaksenne. Onko teidän virastonne budjetti seikka, joka on otettu esiin. Viime vuosina on puhuttu siitä, että budjetti on pysynyt ennallaan, se ei ole muuttunut. Täytyy sanoa tunnustusta toimielimiltä tekemästäne työstä. Hyvin paljon työtä on jo tehty ja teillä on melkoinen työtaakka ja etenemissuunnitelma, joka on erittäin kunnianhimoinen. Ovatko jäsenvaltiot valmiita maksamaan myöskin kunnianhimo vastaavan summan rahaa teidän työstänne? Onko tästä puhuttu? neuvoston puolella. Ja sitten toisella puolella Englannin kanalia on ehkä hankaluuksia tässä suhteessa, mitä edistystä on saatu aikaan. Täällä on neljä puheenvuoropyyntöä. Panechkic, varapuheenjohtaja, puhuu ensin. Thank you for your... Kiitoksia kovasti teidän kattavasta ja selkeästä lausunnostanne. Haluaisin esittää teille kysymyksen mahdollisuuksista, tai ehkä teillä on ehkä konkreettisista äh, kontakteista tai konkreettisesta yhteistyöstä Euroopan unionin äh, itäisen kumppanuuden maista tai niistä, joilla on niiden maiden, joilla on assosiaatiosopimus. Onko teillä jonkinlaista yhteistyötä Moldovian äh, ja muiden maiden kanssa? Ja jos on, niin millä tavalla sitä voitaisiin parantaa entisestään? Merci beaucoup, Monsieur Pascu. Kiitos sitten edustaja Pascu. I also want to thank you. Minäkin haluan kiittää teitä esityksestänne. Poh- mietin, minä päivänä myös rahoitusministerit, valtiovarainministerit osallistuvat teidän kokouksiinne. Ehkä se parantaisi tilannetta. No, joka tapauksessa he ovat erittäin tärkeitä. Voinko nyt lähteä siitä, että te pidätte, te olette sitä mieltä, että tämä neuvosto teki todella sen U-käännöksen, jota me olimme odottaneet puolustusasioissa. Puhun tässä äm, neuvoston päätelmistä, eli ovat äh, saaneet aikaan enemmän puolustusasioissa kuin pankkiunioniasioissa. Ja toiseksi, Äh, oletteko te pohtineet miehittämättömien lennokkien käyttöä äh, merivalvonnassa? Kiitos. Merci, Madame. Kiitoksia sitten edustaja Kronberg. Thank you for... Kiitoksia tästä esityksestä. se esiteitäkin kysymyksiä, jotka liittyvät tähän huippukokoukseen, joka juuri järjestettiin. Erityisestikin se puhuttiin pooling ja sharing aloitteesta, eli voimavaran yhdistämisestä ja jakamisesta keskinäisesti ja todettiin, että nyt on aika luoda luottamusta eri puolustusministeriöiden välille, että saadaan konkreettisempia toimia tässä suhteessa aikaan. Tiedät, että olette tehneet joitakin pilottihankkeita ja toteuttaneet käytännössä. Mikä teidän analyysinne tällä hetkellä on nyt valitsemasta tilanteesta, joka liittyy pooling ja sharing politiikkaan? Mitä poliittista tahtoa on olemassa, mitä tulee tapahtumaan ja mikä rooli tässä puolustusvirastolla on? Toiseksi yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan näkyvyys, sen profiili. Kuinka te näette oman roolinne, kun pyritään tekemään tästä politiikasta näkyvämpää ja mitä keinoja te tulette käyttämään tilanteen edistämiseksi. Sitten miehittämättömistä lennokeista. Haluaisin jatkaa siitä, mihin herra Pasku päätti puheenvuoronsa. Ajatteko tutkia miehittämättömiä lentokoneita ja tullaanko tätä tutkimusta rahoittamaan horisontti 2020 ohjelmasta vai mistä tämä rahoitus tulee tätä tutkimusta varten puolustusviraston puolella? Mistä rahat tulevat? Uh, uh. Kiitoksia, Rova Lösing. Uh, oui, merci beaucoup. Je vais parler en... Kiitos paljon. Puhun saksaksi. Se on täsmällisempää minulle. Dank. Kiitoksia paljon. Rova Ahno. Rova Kronberg jo viittasi samaisen että mekin haluaisin puhua. Tämä liittyy tutkimukseen ja tutkimuksiin, jotka kohdistuvat miehittämättömiin lennokkeihin – keskikorkeudella liikkuvien miehittämättömien lennokkien osalta tehtiin marraskuussa jo päätös. Ovatko nämä sitten ase- aseistamattomia lennokkeja, vaan kolmas vaihtoehto, että niistä tulisi aseistettuja lennokkeja. Onko, vai onko tämä jälkimmäinen vaihtoehto poissuljettu eksplisiittisesti? Ja mistä sitten saadaan rahaa tällaisten lennokkien kehittämistä varten? Tulevatko nämä puolustusbudjetista, puolustusakatemian budjetista vai mistä? Onko tarkoitus ottaa rahaa EUn budjetista ja mikäli on, niin mistä otsakkeesta tarkalleen? Entä sitten yksittäisten valtioiden määrärahat, tullaanko niitä käyttämällä millä tavalla? Ja sitten käyttötuotteista ja niihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Tähän on viitattu jo lukuisia kertoja keskustelussa ehdotuksiakin on tehty siitä, kuinka kaksikäyttötuotteiden kehittämistä voitaisiin edistää. Ja te puhuitte jo valmistelevista toimista tutkimuksen aikansaamiseksi ja edistämiseksi. Tässäkin minulla on kysymys. Mistä on käytännössä kyse näiden toimien osalta? Mistä rahat tulee? Rova Kronberg viittasi jo rahoituskysymykseen Horisontti 2020 ohjelmaan. Minun mielestäni kysymys kuuluu, myöskin tullaanko tieto jakamaan muillekin, onko tämä epäkelpo tapa toimia, mikäli 50 miljoonaa euroa annettaisiin teidän käyttöön EUn budjetista tällaista toimia varten. Anna Gomez seuraavana. Euh, Rova Arno. Hauska nähdä teitä taas täällä tänään. Jäsenvaltiollahan on poikkeuksellinen tilaisuus tässä pooling and sharing kysymyksessä saada vähän lisää virtaa ja todella suunnata nämä voimat yhdennetysti. Meillähän on rahoitus- ja talouskriisi päällä, eli ei mikään ole nyt sen tärkeämpää kuin neuvotella kriisin vaikutuksista. Mitä vaikutuksia sillä on ollut? Minä nyt en kuitenkaan ainakaan näe niitä. Päinvastoin minä näen, että kuulen, että tehdään aivan ehkä virheellisiä tai päinvastaisia päätöksiä kuin, mistä nyt, kuin mitä nyt kerrotaan julistuksenomaisesti. Ainut työmaa joka tuotti joka sai tilauksia meidän laivastollemme, joita varmasti tarvitaan ehkä. Meillähän on merivastuutakimme, meriturvallisuusvastuumme. Jos niitä ei valmisteta Portugalissa, niin ne pitää ostaa muualta. Kaikki ne siihen liittyvine seurausvaikutuksine ja lisäilmiöineen, koska mon useasti näihin sopimuksiin liittyy korruptioilmiöitä – Hallituksemme on lähtenyt purkamaan näitä työmaita, eikä anna mitään perusteluja sille. Ja se on täysin öö, merivoimien ja armeijan tahdon vastaista, eli siis täysin päinvastaista tapahtuu ja kuulee ja toteutuu, kun mitä nyt kuullaan puhuttavan, että meillä olisi yhteinen teollisuusperusta, yhteinen teknologia teollisuuden perusta yhteiselle puolustukselle. Varmasti on muuallakin Euroopassa näitä työmaita, telakoita, laivanrakennustelakoita, joissa tapahtuu samoja asioita. Eli olemme menettäneet tässä suunnattoman mahdollisuuden. Haluaisin nyt tässä puhua vielä, te puhuitte merikapasiteetista. Onko teillä sama tunne kuin minulla ainakin Brysselissä on tehty, tehty kotiläksyjä? Aina kun on haluttu niveltää eri palvelut toisiinsa ainoastaan virastot, mutta myös komission tasolle, koska meillä on erilaisia <clears throat> osastoja yksiköitä, jotka ovat vastuussa <clears throat> ongelmista, jotka ovat syntyneet tiellä, sillä tiellä, jolle on haluttu lähteä. Mitä sitten tulee miehittämättömiin lennokkeihin vähän päinvastoin kuin mitä edustaja Van Orden Puhuja ei minun aiemmin ei minulla ole mitään sitä vastaan, että teknologiaa viedään eteenpäin ja kehitetään, mutta mielestäni on yhtä tärkeää virastolle nimenomaan, jotta sellaiset ohjelmat kuin tämä 2020 voisi tulla hyödynnetyksi. Meidän pitäisi määritellä, mikä tulee olemaan tämän äh, tutkimuksen käyttötarkoitus. Nämä teknologiset harppaukset eivät voi johtaa siihen, että niitä käytetään kansainvälisen oikeuden etujen vastaisesti. Ei tässä ole kyse siitä, että tämä olisi vain viraston työtä, vaikka tämä virasto muistuttaakin siitä jäsenvaltioille. Te puhuitte tästä, kuinka välttämätöntä on eri jäsenvaltioissa ymmärtää tämä loistava tilaisuus eli tukea enemmän virastoja viraston tekemää työtä. Mitä virasto tekee toiseen suuntaan tai tässä mielessä? Olisi erittäin tärkeää saada puitteet eri maille ja tietysti hyvät verkostot ministereiden kesken, puolustusministereiden kesken tai tämän alan teollisuuden edustajien kesken. Tämä verkosto keskittyisi viraston sisälle, se lähtisi virastosta käsin toimimaan. Yksi ainut portugalilainen ihminen, joka oli siellä, hänet erotettiin. En tiedä miksi, mutta mielestäni olisi todella, todella tärkeää taata Eh, se, että eri jäsenvaltioilla olisi oma henkilönsä, oma edustajansa virastossa, joka voisi olla linkkinä kansallisiin vastaaviin virastoihin. Esimerkiksi Portugalissa meillä on mm, puolustusteollisuutta edustava virasto, joka on puolustusministeriön suorassa alaisuudessa. Kyllä tässä on paljon voitettavana, jos lähtisimme niveltämään näitä tahoja teidän puolustusvirastoonne tällä profiililla. Lyhyesti Rova Panajotova. Kiitoksia aivan lyhyesti. Vain haluaisin kiittää puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Kysymykseni liittyy teidän mielipiteeseenne, henkilökohtaiseen sellaiseen, joka liittyy eurooppalaisen puolustuspolitiikan ohjausjakson luomiseen, joka mahdollistaisi sen, että kansallisia budjetteja voitaisiin käyttää hyväksi. Katsotteko te, että tämä olisi eduksi eurooppalaiselle puolustusvirastolle? niin kuin komissio on todennut eurovyöhykkeen talouden ohjausjakson yhteydessä, niin olisiko tämä hyvä ajatus myöskin puolustuspolitiikassa tällainen ohjausjakso? Kiitoksia paljon. Sitten Rova Arno. Merci beaucoup pour votre question. Non, certaines ne sont pas du tout des questions Kiitos puheenjohtaja. Ei, tässä on aika hankalia kysymyksiä, mutta mielelläni vastaan niihin. Ensinnäkin puheenjohtajan teidän tekemänne kysymys viraston talousarviosta. On totta, että tämä on vähän paradoksaalinen tilanne, että meillä on kaikki nämä mandaatit hallussamme ja niin suunnaton leikkaus meidän budjetissamme. Varoja ei enää ole riittävästi, ehkä inflaatio on yksi syy siihen, eli te tiedätte, että öö, vuokrat eivät laske, kiinteät kulut, maksut eivät laske nimenomaan kun pitää pyörittää toimintaa niin pienen budjetin turvin, niin meillä on laskusuunnassa oleva budjetti ja tehtävät taas ovat noususuunnassa, hyvin merkittävästikin noususuunnassa. Yksinkertaisesti sanoen, budjetista äänestetään yksimielisesti, mutta ei, ei ole yksimielisyyttä mennä. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord espérer qu'un jour ça change. Flat cashin yli. Pitää löytää ratkaisuja sillä välillä, kun odotellaan parempia aikoja. Eli olemme sitten luoneet tällaisia ad hoc toimintoja, kun me pyrimme yhteen, ainoan, ilma, ainoan ilmatilaan ja mitä jäsenvaltiot ovat sitten pystyneet antamaan tähän omaa lisärahoitusta – ja lähettämään meille kansallisia asiantuntijoita toimimaan väliaikaisesti. Eli meillä on tämmöisiä tilapäisiä lisäresursseja, olemme voineet tehdä hyvinkin hyvää työtä pistekohtaisten asiantuntija asiantuntijoiden kanssa meillä on ollut ammatillisia, vakavasti otettavia asiantuntijoita, jotka palvelevat <clears throat> jäsenvaltiota, komissiota ja meitä. Eli ehkä näin pitää toimia muidenkin ohjelmien kanssa. Onko olemassa muita ratkaisuja me kävi, olimme kaikki yhdessä Münchenissä, kuulimme muita ajatuksia. Ja niihin suhtauduttiin suurella ilolla, mutta NATO pysyi aika hiljaisena. Robertson puhui innovatiivisista ajatuksista, jotta löydettäisiin ulospääsyt kunniakas ulospääsy viraston budjettiin, mutta me ongelma jäsenvaltioissa on ongelma. Ei minä, halua, ei minä usko, että tilanne muuttuu lyhyellä aikavälillä. Toivotaan, että pitkällä aikavälillä pyritään etsimään äh, sillä välin ad hoc äh, ohjelmien myötä väliaikaisia ratkaisuja. Se on hyvä ratkaisu, joka mahdollistaa työnteon jatkamisen, mutta tietysti virastossa olevat kollegat, jotka ovat sopimuksella, tekevät finanssialalla rahoitusalalla työtä, niin kyllä heillä on aikamoinen ongelmataakka harteillaan. He, tie, he ovat tietoisia myös, missä ympäristössä ja missä tilanteessa tekevät työtä ja joskus tulee sitten se katto vastaan, kuka kestävyys, kestävyysraja vastaan ehkä näidenkin ad hoc toimintojen lisäksi voitaisiin miettiä sitten, kun lähdetään tarkistamaan viraston toiminnan periaatteita ja otetaan huomioon poliittinen konteksti, mutta meidän täytyy pystyä elättämään virastoa siinä toimintaympäristössä ja tehtäväkentässä, joka sille on annettu. Puhuttiin näistä assosiaatiomaista. The third state that eli näistä kolmansista maista, muun muassa kumppanu, itäisen kumppanuuden maista. No mehän olemme jo ö, vakiinnuttaneet erilaisia järjestelyjä muun muassa Sveitsin ja Serbian kanssa. Meillä on, me olemme kuulleet Georgialta ö, kiinnostuksen osoitusta, myös Ukraina on osoittanut kiinnostustaan myös Venäjä. Ja muuten muiltakin kolmansilta mailta on tullut kiinnostuksen ilmaisuja. Voisin mainita Japanin, voisin mainita muitakin valtioita, jotka olisivat kiinnostuneita. Ja tietysti me olemme valmiita <clears throat> jatkamaan näitä keskusteluita, mitä tulee Ukrainaan ja Georgiaan. Niiden kanssa, äh, niille me olemme esittäneet ehdotuksen äh, yhteistyöstä ja nyt odotamme niiltä mailta vastausta. Mitä sitten tulee, äh, herra Pasku, tähän valtiovarainministereiden mukanaoloon, en tiedä, onko sieltä edustaja jonain päivänä edan johdossa – mutta onhan tietysti aina parempi käydä suoraa keskustelua heidän kanssaan. Henkilökohtainen näkemykseni on se, että meidän täytyy käydä sellaista keskustelua, jossa myös valtioiden kirstunvartijat ovat mukana. Ei voida, meillähän on äh, esimerkiksi kohdassa 14 äh, puhutaan erilaisista hankintahankkeista, ja emme me voi tällaisista asioista keskustella, jos me emme keskustele valtiovarainministereiden kanssa. He, niillä on samat ohjeet valtioiden ja hallitusten päämiehiltä kuin meilläkin on. Ja on erittäin tärkeää, että kun valtioiden päämiehet keskustelevat pankkiunionista ja talous- ja niin kyllä niille annetut ohjeet koskevat meitä kaikkia, myös valtiovarainministereitä. Ja toivon, että komissio ja muut instituutiot, joilla on myös niin ottavat myös huomioon, että valtiovarainministereiden asiantuntemusta tarvitaan. Onko kyseessä sitten U-käännös? No, en minä ole spesialisti. Minä en ö, ole mikään ajo-spesialisti, mutta silloin kun ollaan ylämäessä, niin silloin täytyy painaa kaasua enemmän. Eli nyt kysymys kuuluu, onko meillä sellainen moottori, että se toimii ja täytyy myös ottaa huomioon eri jäsenvaltioiden eri instituutiot ää, huomioon. Ja no, pidämmekö me miehittämättömiä lennokkien käyttöä hyvänä merivalvonnassa, meristrategiassamme? Kyllä. Ja myös tällaiset todella muut miehittämättömät ää, meri... Ää, alukset tulevat kyseeseen, mutta niin tulevat tietenkin myös miehittämättömät lennokit. Me tulemme jatkamaan keskusteluita näistä asioista. Kruunberille äh, varojen yhdistämisestä ja jakamisesta. No, minun virastossani me ehdotamme äh, yhteistyötä ja käytännessääntöjä, jotka liittyvät yhdistämiseen, varojen, voimavarojen yhdistämiseen ja jakamiseen. Tästä on keskusteltu myös ministeritasolla ja meidän täytyy nyt arvioida sitten tuloksia. Ensimmäinen arvio vuoden kuluttua ei tietenkään vielä riitä, mutta puolustusministereiden kanssa olemme arvioineet nykytilannetta ja toki parantamiselle on sijaa. Olemme yksimielisiä siitä. Ja siksi pyrimme täydentämään tätä arviointia käytännössäännöstöllä. säännöstöllä otamme huomioon no, tehtävät, joita meille on annettu. Meillä on myös aloitteet, poliittiset puitteet ja sitten nämä hankinta hankkeet. Ja vielä täytyy mennä pidemmällekin, koska hallitusten ja valtioiden päämiehiltä olemme ymmärtäneet, että meidän täytyy mennä vielä pidemmälle kuin vain tämä jäsenvaltioiden käytännössäännöstö. Ja EDAN rooli tässä arvioinnissa on toki haastava tehtävä, mutta se on tehtävä, jonka olemme saaneet. Ja Kyllä meidän täytyy tämä tehtävä täyttää. Mitä tulee näkyvyyteemme? No, me olemme tehneet parhaamme eh, edassa. Meillä on 30 eh, <clears throat> meillä on tietty budjetti ja tietty henkilökunnan määrä. Me olemme pyrkineet parhaalla mahdollisella tavalla viestimään, kommunikoimaan. Ja Eurooppa-neuvostossa eh, kaikki toimijat Euroopan, eurooppa neuvostoon puheenjohtajatiimi, ulkoasian hallinto, sotilaskomitea, me kaikki eh, puhalsimme yhteen hiileen ja kun laadimme eh, kommuni tiedonantoamme ja ylipäänsä pyrimme tekemään yhteistyötä tiedotuksessa. Henkilökohtainen näkemykseni on se, että enempää emme pysty. Jos minä menen eh, elänjohtajana lehdistötilaisuuteen ja sanon, että kaikki on hyvin, niin täytyy myös miettiä, että ketä tässä täytyy taivutella ja vakuutella. Jos parlament, jäsenvaltioiden parlamentit tai päämiehet tulevat ja sanovat, että äh, neuvoston työ oli hyvää, niin se on painoarvoltaan tärkeämpää. Me teemme tietysti kaikkemme. Minä olen luonut äh, kommunikaatioyksikön, jolla on tietyt, äh, tietty keinovalikoima käytössään, mutta mutta todellinen näkyvyys tulee hallituksilta ja valtuutetuilta eri pääkaupungeissa. Ja tietysti teillä on erittäin tärkeä rooli tässä, siis parlamentilla. Mitä sitten tulee miehittämättömiin lennokkeihin ja tutkimukseen? No, meillä on yhteinen investointiohjelma edassa joka liittyy tutkimuksen eri osa-alueisiin. Ja me pyrimme tietysti löytämään synergiaa EUn muiden tahojen kanssa kaksoiskäyttökysymyksissä, olipa kyse sitten ilmailusta tai muusta. Mitä tahansa käyttöjä voi, mitä, me pyrimme hakemaan synergiaa muun muassa 2020 horisonttitavoitteiden kanssa ja pyrimme löytämään toimia, jotka liittyvät yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilaan, Cesariin ja muihin. Jäsenvaltiot ovat sitoneet jo 50 miljoonaa euroa yhteisiin tutkimushankkeisiin edan puitteissa, ja meidän täytyykin nyt pyrkiä löytämään lisää rahoitusta EUn budjetista – Erityisesti kun puhutaan kaksoiskäyttötuotteista, nehän ovat oleellinen elementti turvallisuudessa ja se on asia, johon tutkimuksessa ja teknologiassakin tulee keskittyä. Sitten valmiussuunnitelmamme tai ohjelmamme. Valtioiden ja hallitusten päämiehet sopivat siitä, että meidän täytyy erityisesti keskittyä ilmailujärjestelmien valvontatoimiin. Tässä kenraali totesi, että hänen, paik- hänen pojastaan ei enää voi tulla taistelulentäjää, vaan ja tullaan käyttämään miehittämättömiä lennokkeja ukavia. Emme, me tule, siihen me emme tule keskittymään, sehän on tällainen erityinen taistelu tai sotakone vaan me pohdimme nimenomaan valvonta-asioita ja lennokkien valvontamahdollisuusasioita. Tehän tiedätte, että tässä on kyse nimenomaan jäsenvaltioiden valmiuksista, ja jäsenvaltiot itse kansallisten systeemiensä puitteissa pohtivat ja tekevät päätöksen siitä, mihin niiden välineitä käytetään. Täällä oli ehkä väärinkäsitys siitä, tullaanko luomaan EUn lennokkivalmiuksia ei mitään EUn komission lennokkiohjelmaa tule olemaan, vaan EDAn puitteissa pohditaan toisen tai seuraavan sukupolven valvonta lennokkeja. Ja tämä liittyy myös ö, ka, kaksoiskäyttö kysymykseen. Tämä asia voidaan sinänsä kyllä integroida EUn toimintaan ja 2020 strategiaan. Ja sitten Gomez kysyi kriisin roolista. Eli tämä keskustelu on kirvoittanut kyllä yhteistyön tarvetta. Usein vaihtoehtoja ei olekaan. Joskus vaihtoehto on myös se, että ei tehdä mitään ja sitten tullaan tappaneeksi koko puolustusteollisuus ja se on vakava asia. Me voisimme, me emme voi päästä kriisistä eroon ilman puolustusteollisuutta ja meillä ei ole varaa tappaa puolustusteollisuuttamme. Me tarvitsemme ohjelmia. Me tarvitsemme ohjelmia, jotta teollisuutemme saa tiettyjä takarajoja, aikatauluja – Ja niiden täytyy tietää, mitkä ohjelmat ovat, koska muuten ne eivät voi perustella omia investointejaan. Te mainitsitte erityisen kysymyksen. En nyt julkisesti halua puhua kaikista siitä, mikä kysymyksenne eh, takana on. Siis tässä Portugalin tilanteessa ketään ei irtisanottu. Tehän tiedätte, että edessä meillä on rajalliset, rajallisen keston pituiset sopimukset ja kun sopimuksen kausi, sopimuskausi päättyy, niin sopimus päättyy. Se on päätös, joka on tehty. Kyllä tämä kollega voi tietysti hakea ää, uutta postia, uutta paikkaa ja hänet valitaan tai ei. Ja meidän täytyy muistaa, että sopimukset kestävät tietyn ajan. Me emme siis ole netossa, me emme tee yhteistyötä tuhansien ihmisten kanssa. Meitä on vain 120 ja meillä on tietyt tehtävät ja siksi me haluamme valita parhaat pätevimmät henkilöt näitä tehtäviä tekemään. Minä tiedän, että tämä on arkaluontoinen kysymys ja tämä on ikuinen dilemma ja jatkuva taistelu, mutta kaikki EDAN jäsenet ovat jäsenvaltioiden palveluksessa. Enkä ole yhtä mieltä siitä, että ovat eh, jäsenvaltioiden edustajia edassa. Meillä on 125 tai 6 henkilöä, jotka ovat jäsenvaltioiden palveluksessa. Ja teidänkin etujenne mukaista on se, että on parhaat mahdolliset äm, henkilöt. Onko vielä pari minuuttia? Eurooppalainen talouden ohjauskausi. Euroopan talouden ohjauskausi. Kathy Ashton on ehdottanut raportissaan, että tätä asiaa. Eli Katie Ashton on tällaista puolustuksen ohjauskautta äh, ehdottanut. Se olisi erittäin tärkeä ähm, instrumentti puolustuksen alalla. Siinä tulisi yksilöidä voimavaroja, voimavarojen tarvetta – ja sitä tulisi arvioida, mutta tietysti meidän täytyy ottaa huomioon myös jäsenvaltioidemme institutionaaliset puitteet, kansallisten parlamenttien rooli puolustusasioissa ja puolustusbudjetti. Ja sitten täytyy löytää sopiva tasapaino. <clears throat> Se, se olisi jotain sellaista täytyy löytää, joka, oli, joka täydentäisi talouden ohjauskautta puolustuksen kentällä. Bien, madame la directrice, merci. Kiitos paljon, rouva Tämä oli hyvin tiivistä, hyvin täsmällistä, niin kuin joka kerta olemme jo siihen tottuneet. Mm, samaa vaiva kuin sama, sama suru kuin kenraali de Rusierin kanssa. Me emme näe teitä täällä ainakaan ehkä tällä vaalikaudella enää. Ehkä ne, jotka tulevat valituksi tänne uuteen parlamenttiin, heillä on mahdollisuus nähdä teitä tulevalla vaalikaudella. Kiitos siitä vastaanotosta, jonka järjestitte meidän virastossa. Te puhuitte näkyvyydestä, viraston tiedottamisesta jotkut parlamentit ovat käyneet teidän luona vierailunne ja mitä selityksiä, selvennyksiä me saimme paikan päällä virastossa mielestäni ne olivat hyvin arvostettuja. Se on tärkeää, se on tärkeää harjoittaa tämän kaltaista toimintaa jotta kollegat voivat ilmaista tyytyväisyytensä ja sanovat, että eivät ole tietoisia siitä, mitä te ihan tarkkaan ottaen teette kaikkien niiden kuulemistilaisuudenkin jälkeen. Tie, tietoa tarvittiin lisää ja he olisivat nähdä, miten teette työtä. Se oli äärimmäisen hyödyllistä. Tulevaisuudessa meidän eurooppalaisten parlamentaarikkojen kansallisten parlamentaarikkojen parlamentaarikkojen korvien herkistäminen teidän työlle on varsin, varsin tärkeää. Ja ehkä kollegat nyt vielä vaalikauden lopulla voivat tähän tarttua ja ne kollegat, jotka tulevat käymään teidän luonanne paikan päällä, he voivat perehtyä teidän uusiin laatiminen ohjelmiinne varsinkin nyt kun te saitte uudet laajennetut tehtäväkentät toimivaltuudet viime huippukokouksen jälkeen. Tämä on hyvin didaktista, pedagogista, hyvin korkealle arvostettua. Me kuuntelimme teitä hyvin tarkkaavaisesti. Toivotan teille paljon rohkeutta, paljon voimia. Meillä on tässä nyt vielä näitä välivaiheen tapaamisia tulossa ja varmasti tulevat kollegat toivon, että voivat jatkaa tämän tyyppistä vuoropuhelua selvennyksineen, selityksineen. mutta haluaisin kuitenkin sanoa muutaman sanan näistä keskustelusta, jota on käyty viime vuosina. Kiitos niistä sanoista, kun te puhuitte parlamentin roolista ja tämän kyseisen alivaliokunnan roolista, kun se on muotoillut kunnianhimoisia tavoitteita nimenomaan huippukokouksen neuvoston suuntaan tämä tiedonvaihdon virta eri toimielinten ja parlamentaarikkojen välillä niinkin täsmällisistä teknisistä asioista kuin teidän kaltaisenne viraston toiminnan esittämistä asioista. Se on tärkeää. Jos puhutaan asioiden politisoinnista ihan äh, hyvässä hengessä, teknisessä mielessä, niin meidän pitää tehdä siinäkin hyvää yhteistyötä. Meidän roolimmehan on se, että me herätämme yleisen mielipiteen kuuntelemaan ei saa kuitenkaan yliarvioida tämän asian tärkeyttä. Se on meille sydämen asia, se on hyvin täsmällistä, teknistä, mutta te annatte ehkä hyvää strategista poliittista lisäväriä tälle. Kiitos paljon, kiitos paljon siitä, että tulitte tänne ja paljon voimia ja rohkeutta työssänne. Teillä on nyt painava työ teillä painava työtaakka ehkä edessäni, mutta paljon voimia ja rohkeutta jatkoa. Kiitos. Ihan, ihan, ihan minuutin tauko ja, ja sanokseni näkemin Rova Arnoolle ja sitten jatkamme tämän äh, yhteiskokouksen AFETin kanssa. Kiitos.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 No. Bien, euh, chers collègues, mesdames, messieurs. Alors, <laughs> nous reprenons, nous avons 20 minutes devant nous, donc euh, on va. Niin, euh, C'est une session. Eikä nopea ja ytimekäs keskustelu AFETin ja SEDen yhteiskokous AFETin kokouksessa meillä ei ollut mahdollisuutta keskustella tästä mietinnöstä, joka koskee kokonaisvaltaista lähetys, lähestymistapaa. Varapuheenjohtaja Pasku toimii tässä puheenjohtaja sillä kun minä olen esittelijä. Let's improv- let's continue to improv- no jatketaan sitten tätä improvisointia. Sanoisin, että kuten te tiedätte, nyt on jo toinen käsittely kyseessä, toinen keskustelu EUn kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. Täällä on ulkosuhdehallintoa koskevan mietinnön kanssa hyvinkin paljon yhteistä. Kollegat ovat tehneet 76 tarkistusta viime viikolla Strasbourgissa käsittääkseni. Varjoesittelijät kokoontuivat. Jotkut heistä ovat jopa paikalla täällä tänään. Joten uskoakseni me voimme nyt aloittaa tämän keskustelun. Siksi annankin puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Kiitos aivan lyhyesti vain. Ensinnäkin haluaisin todellakin kiittää varjoesittelijöitä jotka ovat rikastuttaneet tarkistuksillaan tätä tekstiä ilman, että kuitenkaan on kuormitettu tekstiä liikaa. Kyse on nyt laajasta kysymyksestä ja kokonaisvaltaista esimerkiksi tavasta. Ja tässä on ollut todellinen vaara olemassa, että mietintö leviää niin kuin jokisen eväätä joka suuntaan. Pääsinen viesti pyrkilöman objektiivinen ja vetoa sen puolesta tätä koordinaatiota saadaan aikaan kokonaisvaltainen lähestymistapa, on tietystikin kunnianhimoinen tavoite, legitiimi sellainen ja unionin ulkopolitiikan kannalta hyvä tavoite. Emme kiistä sitä, että tämä pitää olla objektiivinen. Mietinnössä esitetään useita huomioita, jotka liittyvät puutteisiin ja ongelmiin ja heikkouksiin, jotka liittyvät äh, joitakin vuosia sitten kehitetyn käsitteen tai konseptin suhteen. Nyt mitä tarjotaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja erinomaista koordinaatiota eri välineiden ja komission ja ulkosuhdehallinnon välille. Joskus jäsenvaltiot kuossa mukana, joskus myös Euroopan parlamentti. Ja että tämän koordinaation täytyy jo etukäteen olla kunnossa. Tällä hetkellä tässä on puutteita. Olemme menneet ihan pidemmällekin pohdinnoissamme. Katsomme, että kokonaisvaltaista lähestymistapaa usein jälkikäteen peräänkuulutetaan tai kehuskellaan sellaisella useissa keskusteluissa korkean edustajan puheenvuorossa ja muissa on sanottu, että meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa esimerkiksi Afrikan sarven suhteen. Ei tämä pidä täysin paikkaansa. Jälkikäteen tietysti voidaan sanoa, että kaikki välineet on käytetty Afrikan sarvessa, mutta kunnollista strategista menettelyä ei ole etukäteen eikä kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Ja tästä kenkä puristaa. Siksi tietystikin haluamme kehittää koordinaatiota kaikkien niiden välineiden välillä, joita voidaan käyttää, mutta toisaalta pohditaan myöskin etukäteisstrategiaa, varsinkin alueista strategiaa, niin kuin esimerkiksi Sahelin yhteydessä. Täytäntöönpano oli puutteellista, mutta strategia oli olemassa ennalta ja meriturvallisuusstrategia esimerkiksi ja alueellinen lähestymistapa. Kaikki nämä asiat ovat nyt kehittyneet. Tämä on hyvä asia, mutta täytäntöönpanosta voidaan sanoa, että se on usein puutteellista. Ja näihin puututaan tässä mietinnössäni ja totesi, että mitään suuren suuria eroja, ideologisia eroja ei ole eri poliittisten ryhmien välillä. Tässä muistutetaan mieleen erittäin hyödyllisiä asioita, esimerkiksi humanitaarisen apuun liittyvä politiikka ja kehityspolitiikka halutaan poimia esiin. Ne ovat erittäin tärkeitä osia tästä kokonaisvaltaista lähettämistavasta. Heikko lenkki saattaa olla eri välineiden erilainen poliittinen status, kun on kyse humanitaarisista toimista ja yhtäältä ja toisaalta poliittisista toimista. Tämä on se vaikeus, johon saatetaan törmätä. Ne humanitaariset välineet, joita meillä on käytössämme erityisestikin ECO, humanitaarisen avun toimisto komission puolella, on erittäin mustasukkainen ja suhtautuu erittäin epäluuloisesti riippumattomuuteen, puolettomuuteen, joka mahdollistaa kaik, pääsyn kaikkien ihmisten luo heidän auttamisekseen. Juuri tähän suuntaan Euroopan unionin budjettia on kehitetty. Euroopan unionin poliittinen elin tietystikin. Joskus äh, nämä asiat on ilmaistu hankala tavalla. Meidän täytyy kunnioittaa humanitaarisen työn universaalisuutta, yleismaailmallisuutta ja puolettomuutta, mutta tässä on myöskin koordinaatio, etukäteisen koordinaatio, joka on tehokka- tehokkaampaa ja suurempaa kuin aiemmin. Täten vähentää sitä riskiä, että ruohonjuuritasolla käytännössä sitten syntyy ongelmia. Tässä tarvitaan koordinaatiota aina koko tämän työketjun tai operaatioketjun yhteydessä. Se on kyse Euroopan ulkopuolisista voimista, jotka ovat mukana tukemassa tätä työtä. Näitä muitakin tahoja täytyy kuulla paremmin kuin mitä käytännössä joskus on tehty. Tässä olivat suurin piirtein minun mietintöni suuret linjaukset. Jälleen kerran kiitoksia eri jäsenille, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Niitä on 70. Viime viikolla Strasbourgissa monista saatiin yhteisymmärrys aikaan. Olen lisännyt itse jotakin tarkistuksia, joissa otetaan huomioon päätösauselma, joka annettiin naisten oikeuksien valiokunnassa Tämä oli erittäin tyhjentävä pitkä teksti, pidempi kuin tämä itse mietintö. Ei sitä kannata sellaisena ottaa mukaan, vaan olen tehnyt kompromissitarkistuksia ja otetaan huomioon enimmäkseen naisten oikeuksien valiokunnan lausunto. Tässä, mitä haluaisin sanoa tähän väliin. Kiitoksia. Can... Kiitoksia toden totta. Ei voida puhua kokon, kokonaisvaltaisesta, kaiken kattavasta lähestymistavasta, eli ei ole etukäisen strategiaa. Vain kokoamalla kaikki voimavarat yhteen voidaan toimia käytännössä. Voimavarojen kokoaminen yhteen ei vielä riitä. Kokousvalta lähestymistapa tarvitsee olla. Maria Munis seuraavana. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Missä maailmassa me nyt elämme? Rajat ovat joskus vähän häilyviä ulkoisen ja sisäisen välillä on välttämätöntä nyt kuin koskaan aikaisemmin olla yhteneväisiä, ei ainoastaan toimielinten välillä, mutta myös poliittisen sisällön kanssa pitää olla johdonmukainen. Ulkopolitiikka EU:ssa on vähän hajallaan sirpaloitunut ja se tarkoittaa myös EUn heikkoutta kansainvälisenä toimijana. Tämä mietintö on erittäin hyvä, kun lähdetään hahmottamaan ulkopolitiikkaan. Ei yhteneväisyys tule vain yhteistyöstä humanitaarisesta tai kehitystyöpolitiikasta tai ulkosuhdepalvelun ja komission koordinoidusta politiikasta, vaan myös muusta politiikasta, sisäpolitiikasta erityisesti, mutta sillähän on seurauksia ulkopolitiikkaan. Puhun tässä energiapolitiikasta kansalaisvapauksien politiikasta, vapaan liikkuvuuden politiikasta, viisumipolitiikasta, EUn edustuksellisuudesta kansainvälisillä foorumeilla, foorumeilla joiska, jotka liittyvät vain ulkopolitiikan ulkopolitiikan no, ehkä esimerkiksi YKssa G8, G20 ovat tällaisia foorumeita ja kansainvälinen valuuttarahasto. Kaikki nämä foorumit ovat sen kaltaisia, joissa EU puhuu sisäpolitiikasta, mutta niillä on tietty seurausvaikutuksia ulko, ulkomaailmaan. Ja sitten jos puhutaan kokonaisvaltaisista hallinnosta, tämä mietintö oli hyvin, oli ehkä laaja, ehkä vähän, se kaipasi lisää konkretiaa joissakin suurissa teemoissa. Kun ajattelen tämän teeman kunnianhimoisuutta, sosiaalistiryhmä on äh, tehnyt aika paljon äh, tarkistuksia, halusimme vähän kohottaa tätä mietintöä, joka on niin laaja, kompromissitarkistuksia – on esittele ehdottanut, mutta uskomme, että tarkistusten myötä, joita on tehty, ne sieltä, sieltä hahmottuu kaksi selkeää parlamentaarista ideologista ajatusta. Ja minä haluan haluttaisiin, eh, ei ehkä haluttaisi, että EUlla olisi niin paljon painoarvoa ö, ulkopolitiikassa ja että sillä on niin paljon sotilaallista painoarvoa. Meillähän on nyt nämä toimielimet, uusi toimielin ulkosuhteiden osasto, jos puhutaan taas toimielimistä komission kannalta. Meidän täytyy siis vahvistaa EUn ulkoista toimintaa, sillä pitää, sille pitää antaa enemmän yhteneväisyyttä kaikissa politiikoissa, myös sisäpolitiikoissa, joilla on vaikutusta ulkopolitiikkaan politiikkaan. Haluan niin puhua nimenomaan energiapolitiikasta, koska energiariippuvuus EU-ssa ulkomaailmasta heikentää sen asemia, neuvot kun sen neuvotteluasemia. Sillä pitäisi olla myös sille kuuluva rooli muiden neuvottelukumppaneiden kanssa tällä neuvottelukentällä. Sen takia pitää ehkä sen takia pitää lähettää tämä mietintö vastaavalle komission jäsenelle. Meillä on äänestyslista me, mielestäni esitteli esitteli tämän asian hyvin. Se on hyvin yhteneväinen. Ja haluan kiittää esittelijää siitä, kuinka hänen hyvästä yhteistyöstä varjoistelijoiden ja sosialistiryhmän kanssa. Rouva löysin seuraavaksi. Ja, ää... Kiitoksia. Niin kuin kuvitella saattaa, minun ryhmäni on perustavanlaatuisella tavalla teidän kanssanne eri mieltä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Mä aiomme esittää vähemmistö mietinnön asian suhteen. Tämä voin ilmoittaa etukäteen, mutta muutama seikka silti. Ensin haluaisin kiittää hyvin monista selkeistä sanoista, joita esittelijä täällä juuri esitti. Joissakin kohdin olisin ollut vielä hieman lisää selvyyttä. Erittäin hyvä on se, että hän puhuu selkeästi EUn roolista muuttuvassa maailmassa. Joku voisi sanoa, että puhun ideologian sen lävitse, mikäli viittaan siihen, kuinka tarkastelen geostrategisia ja taloudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät yhteiseen lähestymistapaan ja että nämä tekijät ovat tässä taustalla. Mutta kyse on myöskin puolustuksesta ja puolustustaistelusta, kilpailusta. Hienoa, että tämä lukee täällä selkokielellä tässä mietinnössä. Toisessa kohdin, niin kuin kollegakin totesi aiemmin, haluaisin enemmän selvyyttä siihen, mitä käytännössä tarkoittaa sisäpoliittiset seuraamukset, sisä, sisäpoliittiset seikat, jotka vaikuttavat ulkopolitiikkaan. Tämä on myös erittäin huolestuttava asia. Mitä täällä tarkoitetaan? Minä toivoisin tähän hieman selvitystä Tietystikin on selvää, että ei pidä sekoittaa rahoituskysymyksiä toisiinsa, esimerkiksi Afrikan fasiliteetti ja sotilaiden kouluttaminen, näitä ei pidä sekoittaa toisiinsa. tällä valikunnassa Tämä parlamentissa on ainoa valiokunta, joka vastustaa näiden asioiden sekoittamista toisiinsa. Tähän liittyy suuria ongelmia demokratia ja avoimuutta tässä pikemminkin pitäisi saada aikaan. Sitten siviilipuolen ja sotilaisen puolen SIMIC-yhteistyö. Herra Danjean toteaisin, että kaikki toimijat, kaikki osapuolet suhtautuvat erittäin myönteisesti tällaiseen yhteistyöhön, mutta humanitaarisen avun antajat ovat hieman eri mieltä. Ne suhtautuvat erittäin kriittisesti siihen, että puurot ja veljet pistetään sekaisin te toteatte myöskin, että on tarpeellista varmistaa neutraalius silloin, kun on kyse siviilitoimijoista, mutta toisessa kohtaa selkeästi kirjoitatte, että kun Euroopan ulkosuhdehallinto on mukana kuviossa, sillä on kaikkein korkein poliittinen dominanssi. Miten sitten voidaan puhua vielä neutraaliudesta, mikäli kaikki tehdään ulkosuhdehallinnon alaisuudessa ja se on kaikkein merkittävimmässä roolissa? Joko pitäisi todeta, että nämä kulut yhteen, tai sitten pitäisi nämä selkeästi erottaa toisistaan. Ja aina puhutaan nopeudesta. Entä sitten tehokkuus ja vaikuttavuus? Ja se, että saumattomasti voidaan eri osatekijät ottaa huomioon ja eri toimijat mukaan. Tämä lisäisi toimien tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Kysyisinkin, Miten jäsenvaltiot tai parlamentti suhtautuu sotilaallisiin operaatioihin? Kuinka voidaan määritellä, onko kyse sotilaisesta vaikka siviilioperaatiosta? Näiden asioiden sekoittaminen toisiinsa ja hämmennys näiden osalta ja se, että aina peräänkuljetaan nopeutta, niin minun mielestäni demokratian kannalta tämä on erittäin huolestuttavaa keskustelua. Well, thank you very much, Monsieur le Président. Bien, d'abord, euh, madame. Kiitos, rouva Munjes, tehdystä työstä. Toistan hyvin rakentavassa hengessä se tapahtui, mutta niinkin laajasta aiheesta olette ihan oikeassa, kun te sanoitte, halutaan sanoa paljon, halutaan antaa, laittaa virstanpylväitä moneen suuntaan, mutta tarkoituksenahan oli saada lisää tavaraa tähän mietintöön. Että kun se kuitenkin linjaa jotakin suuria suuntaviivoja. Tämä oli hyvä työ. Kyllä me varmasti pääsimme hyvään lopputulokseen joidenkin tarkistuksen, kaikkien tarkistuksen kanssa. Tietysti oli joitakin tarkistuksia, joista minä ehkä antaisin kielteistä osviittaa äänestyksessä, koska mennään liian pitkälle yksityiskohdissa. Ei tässä ole kyse nyt välttämättä mistään periaatteellisesta vastustuksesta sisällön suhteen, vaan tässä ehkä vastustetaan sitä, että jos lähdetään jonkun kohdan sisällä yksityiskohtaisesti, silloin pitää avata myös muutkin kohdat tässä kattavassa lähestymistavassa. Rowlesing, kiitos teidän vaikutelmista. Te viitatte aika monien aiheisiin, jotka todellakin ovat keskustelun aiheena jo vaalikauden alussa, kun nivelletään siviili- ja sotilasasiat yhteen. Mutta tässä mietinnössä halusin heijastaa, teijastuttaa hyvinkin tarkasti sitä, mitä on tapahtunut Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen ja ulkosuhdehallinnon käynnistämisen jälkeen kyllä on olemassa tahtoa määritellä yhteistä vahvempaa politiikkaa kuitenkaan äh, kyseenalaistamatta aivan erityisesti mm, sitä, mitä minä puhuin tässä humanitaarisista aspekteista ja niitä periaatteita, jotka säätelevät kaikkea humanitaarista toimintaa, tulipa se mistä tahansa kansalaisjärjestöstä, hallinnosta tai kansainvälisestä järjestöstä, hallitusten välisestä järjestelmästä järjestöstä. Tämä on universaali periaate kun halutaan antaa apua varsa, hädän, vaarassa tai hädän alassa, hädässä oleville ihmisille. Mutta ei tässä nyt ole välttämättä mitään ehdotonta ristiriitaisen välillä, että EUlla olisi joillakin alueilla, kriisialueilla, konfliktialueilla tietty poliittinen linjaus. Ja ne työvälineet, jotka, jotka sillä on käytettävissä, jos se haluaa päästä tämän väestön piiriin auttamaan niitä huolimatta, huolimatta poliittista linjauksista, totta on, että joskus on vähän tiu- vaikea pitää kiinni linjasta tai joskus jopa paikantaa sitä linjaa, mutta mutta se, mitä te sanoitte tästä kiirehtimisestä tai äh, kiirehtimisestä, niin äh, sehän on synnyttänyt keskustelua aina siitä lähtien, kun EU on olemassa, miten se pystyy hallinnoimaan kriisitilanteita. Mehän kävimme äskettäin kenraali Rusierin kanssa tästä keskustelua. Ana Gomes nimenomaan huomautti, että tai hän oli vähän hämmästynyt, että sotilashenkilöillä ei ollut mitään sanomista. He eivät sanoneet mitään Libyan operaatiosta, eli kun halutaan niveltää siviili- ja sotilastoiminnat yhteen, niin kyllä se on joskus vähän vaikeaa lähteä laatimaankin sitä. Mutta silloin kun se on laadittu, niin silloin EUn toimintasuunnitelmat ovat selkeät. Eivät sotilashenkilöt sekaannut siviilioperaatioihin. Ja siviilit valvovat siviilitoimintoja ei tässä ole mitään lajien sekaannusta toisiinsa, eikä tämän mielestäni mene liian raskaasti. En minä mielestäni puhu tässä niin painavasti. Jos puhutaan kriisinhallinnasta, niin pain, paine tulee ehkä pikemminkin siitä, että EU on aina vähän siellä jälkijoukoissa. Taistelu on jo käyty, kun EU tulee paikalle. Ei välttämättä edes sotilaskysymyksissä, että EU tulee aina paikalle Matti Myöhäisenä. Ja että niiden, kun se ottaa käyttöön työvälineitä, niin siihen kuluu liikaa aikaa. Ne ovat liian monimutkaisia ja ne usein kuitenkin jäsenvaltiot ovat hyvän tahdon lähettiläänä liikkeelle, mutta kun on kyse humanitaarisesta kriisistä, Esimerkiksi nyt se on päällä Keski-Afrikan tasavallassa. Meille sanottiin, että operaatiota tarvitaan. Me kyllä pystymme tajuamaan, että siellä on romahdus käsissä ja siitä on keskusteltu pitkään ja nyt kenraali de Rusia sanoi, että sinne lähtee joukkoja, mutta ei siellä tule olemaan eurooppalaisia joukkoja paikalla ennen maaliskuuta. Eli äh, ranskalaiset tulivat paikan päälle joulukuun alussa. Minä olen ihan varma, että tässä nyt todella kiirehditään. Tässä olen kuitenkin samaa mieltä kanssanne siitä, että jos ei puhuta kiirehtimisestä, niin kyllä joskus on tämmöinen tietty sekaannus vallalla eh, eri instrumenttien käyttöön ottamisessa. Eri, mm, meillä on FK-humanitaariset eh, yksiköt, jotka lähtevät eh, toimimaan hyvinkin nopeasti kriisin puhjettua. Ulkosuhdehallinto toimii omassa tahdissaan ja joskus nämä kaikki huutavat koordinaation puutetta Eli mm, kyllä tässä nyt pitäisi yleistikin todeta, että pitää parantaa paljon paljon tiiviimmän ja vahvemman yhteistyön avulla, mutta toistan, että Mielestäni, vaikka minua voidaan syyttää tai minua voidaan epäillä siitä, että minä alistaisin jotakuta toimintaa toiselle, esimerkiksi sotilaallisesti tätä, tämä pelko on vallalla joissakin poliittisissa ryhmissä. En minä näe nyt EUn toimintaa nykyään sellaisena, että sitä uhkaisi sellainen riski, että lähdetään militarisoimaan meidän toimintavälineitämme. Sotilashenkilöt ovat paikalla, tahot ovat paikalla, niihin tahoihin vedotaan silloin, kun tarvetta ilmenee. Ja kyllä toimintavalmius on vahva. Te pohditte poli- sisäpoliittisia aspekteja, aspekteja, jotka vaikuttaa ulkopoliittisiin ulkopoliittiseen seurantaan. Minä voisin sanoa sille, me elämme nyt globalisaation aikakautta. Mikä tahansa päätös, joka liittyy meidän sisäiseen organisaatioon, no, tietysti vaikuttaa viestiin, joka täältä lähtee liikkeelle ja se heijastuu jossain määrin ulkopolitiikkaan. Jopa meidän sisämarkkinoidemme järjestäytyminen vaikuttaa välittömästi siihen, miten me hahmotamme kauppapolitiikan, joka on meidän, osa meidän ulkopolitiikkaamme. Sama pätee siihen, kun me mietimme meidän äh, maahanmuuttopolitiikkaa. Sehän on ihan riittämättömän eurooppalaista, riittämättömästi. Siinä ei ole tarpeeksi kollektiivisuutta te päätöksiä tehdään turvapaikkapäätöksipolitiikassa ihmisten EUn liikkumisessa EUn sisällä. Ja kyllähän ne vaikuttavat välittömästi siihen, miten me hahmotamme suhteemme esimerkiksi etelän maihin tai niihin maihin, joista nämä muutto virrat tulevat. Tietysti energiapolitiikkakin on puutteellista, se on jopa melkein olematonta. Kyllä tässä nyt eurooppalaisittain vähän hytistään, kun puhutaan energiamarkkinoista. Kyllähän se vaikuttaa tietysti meidän Venäjä-suhteisiimme ja monet Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat kyllä pystyvät aivan perustellusti kertomaan, missä mennään, mikä on tilanne, siis sisäinen ja ulkoinen ovat vuorovaikutussuhteessa. että olette oikeassa. Totta kai se voisi olla eksplisiittisempää. Ja vaikka me, e, meidän pitäisi ehkä tehdä selventävää ponnistelua siitä, kuinka paljon EUn sisäinen toiminta vaikuttaa meidän ulkopolitiikkaamme. Kuka on vastuussa? Onko asiasta vastaava komission jäsen vai kuuluuko se ulkosuudenhallinnon toimintakoriin? ja mm, jo, joka painottuu toiminnassaan enemmän kansainväliseen toimintaan. Kyllähän tämän, tätä voitaisiin pohtia useilla eri alueilla. Valitettavasti kun meille on nyt annettu tietyt puitteet tätä mietintöä varten, niin oli ihan vaikea koko asian monimutkaisuuden huomioon ottaen. Minun oli pakko asettaa jotkut rajapyykit. Öö, monia asioita jää auki, koska tämän aiheen erityisluonne on se, että työstämme aihetta, joka koko ajan, joka koko ajan muotoutuu. Historia elää koko ajan. Eihän prosessi ole mikään loppuun päätynyt kehityskulku, vaan tässä välineetkin muuttuvat. Ulkosuudenhallinto on hyvin nuori toimielin. Meidän täytyy muistaa, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka elää elää sellaisessa ajassa, että jos me nyt ajattelemme ehkä kymmentä vuotta, ulkosuhdehallinto on ollut toiminnassa ehkä vain viitisen vuotta. Se on hyvin, hyvin lyhyt ajanjakso. Meillähän on diplomatialla historiat jo vuosisataiset historiatkin takanaan, eli meidän täytyy muistaa tämä kaiken tämän luonne ja sen takia meidän pitää pystyä kanavoimaan tämä toiminta parempi ja minkälaisia työvälineitä meillä on käytössämme. We would conclude by letting you know that... Niin, kerron vielä, että äänestys toimitetaan ensi maanantaina 17. helmikuuta. Kiitoksia kovasti. Et CD, <laughs> parenthèse à fait terminée, CD reprend...